Aiheena on komission julkilausuma Euroopan siirtolaisuus, maahanmuuttoagendan ulko, ulkoiset ulottuvuudet, tämä niin sanottu Migration Compact Agenda. Herra Timmermans, komissiolta olkaa hyvä ensin. Uh, Kiitoksia puhemies. Äh, Federica Mogherini ja minä me olemme hyvin onnellisia, kun pääsimme tänne tänään. Niin kuin tiedätte, viime kuukausina olemme tehneet läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja olemme tässä käsitelleet ihmissalakuljettaja kysymystä Turkin ja Kreikan välissä äh, näitä äh, mene, ihmisten menehtymisiä merellä. Haluamme rikkoa tämän ja tällä tavoin ihmisiä ei enää, enää kuole merelle Kreikan ja Turkin välille, mutta nyt kun katsotaan eteläistä välimerta, ihmisiä kuolee, ihmisiä hukkuu mereen ja siellä on myös ihmissalakuljettajia, jotka ovat löytäneet uusia keinoja, joten meidän pitää toimia aivan, aivan samalla tavalla kuin toimimme aikaisemmin myös eteläisellä välimerellä, jotta löydämme kestäviä ratkaisuja asiaan. Me emme voi tätä sietää, että ihmiset menehtyvät näin suuressa mittakaavassa. Meidän pitää lopettaa tämä ja meidän pitää olla tehokkaampia kolmansien maiden kanssa, äh, lähtömaiden ja äh, transitmaiden kanssa, jotta voimme puuttua asiaan pitkällä aikavälillä, mutta myös nyt heti me, EU ja jäsenvaltiot voimme toimia. Viime vuoden tapahtumista olemme oppineet Valettan huippukokouksesta esimerkiksi. Meillä on uusi kumppanuus, puiteyhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuuttokysymyksissä ja pyydämme Euroopan parlamentilta ja Eurooppa-neuvostolta jäsenvaltioilta jotta ne tukisivat meitä tässä asiassa täysin. Tämä puitteisto, siinä kaikki toimijat, EUn toimielimet, jäsenvaltiot ja kolmannet maat tekevät yhteistyötä, jotta saadaan aikaan hyvin hallittua maahanmuuttoa Siinä on tuloslähtöinen lähestymistapa ja näin meillä on välineitä ja resursseja myös tätä varten. Me ehdotamme, että käytetään myönteisiä ja kielteisiä kannustimia, jotta ne maat, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä, tekisivät sitä. Ja sitten on seurauksia myös niille maille, jotka eivät lähde yhteistyöhön. Tässä on myös kauppapolitiikan kehitystä joka edesauttaa asiassa. Jäsenvaltioiden pitää toimia omalta osaltaan jotta saadaan aikaan toimia ja resursseja. Me perustamme koordinointimekanismin, jotta voimme puuttua ja saada aikaan EUn yhteisvoimaa ja yhdessä saammekin enemmän aikaan. Meidän lyhyen aikatähtäimen aikavälin tavoitteemme on pelastaa henkiä ja mukaan lukien ne, jotka eivät saa jäädä tänne, pystymme toimimaan niin, että nämä ihmiset eivät lähde tälle vaaralliselle tielle. Meidän täytyy tällä tavoin avata laillisia väyliä niille, jotka tarvitsevat siirtymistä. Me aiomme kehittää räätälöityjä vaihtoehtoja eri maille. Olipa kyse sitten lähtömaista tai siirtymämaista, joissa on paljon siirtolaisia. Tällä tavoin voimme saada aikaan merkittäviä hyötyjä pakolaisille ja kolmansille maille, samoin kuin omille kansalaisillemme omissa maissamme. Meillä on tietyt prioriteettimaat, Niger, Nigeria, Senegal, Mali ja Etiopia muun muassa. Me aiomme sitoutua myös enemmän Libyan ja Tunisian kohdalla aivan aluksi haluamme parantaa maahanmuuton hallintaa paikan päällä. Ja tähän tarvitaan kunnon rahoitusta. Afrikan rahasto otetaan käyttöön 500 miljoonaa euroa, eh, joka tulee kehitysrahastosta. Me vetoamme jäsenvaltioihin, jotta päästään miljardiin. Tämän saadaan aikaan nyt, eikä kannata odottaa seuraavia vaiheita mutta kyse ei ole ainoastaan perinteisistä varoista ja rahastoista, ennemminkin siitä, että käytetään paremmin niitä varoja, joita meillä on käytössämme jotta voimme sitoa joukkomme yhteen. Kahdeksan miljardia euroa voidaan ottaa käyttöön, jotta voidaan torjua näitä ongelmia seuraavina vuosina. Jos katsotaan pitkän aikavälin haasteita, meidän pitää edelleenkin parantaa mahdollisuuksia lähtömaissa, jotta ihmisten ei tarvitse sieltä lähteä ja meidän täytyy miettiä myös äh, perinteisiä kehitysyhteistyömallejamme. Meidän pitää antaa myös yksityisille sijoittajille enemmän mahdollisuuksia. Ne tietenkin vaihtelevat eri alueittain ja me varmasti voimme Euroopan ulkopuolella saada aikaan äh, hyvin merkittävää edistystä strategisten investointien kautta, joten ehdotamme uutta äh, ulkoista sijoitusrahastoa, jonka avulla saadaan aikaan sijoitusrahastoja rahoituksia kehitysmaihin, Afrikkaan ja EUn naapurimaihin. 3,1 miljardia euroa, joka sitten saa aikaan 31 miljardin sijoitukset. Ja saamme vielä enemmän liikkeelle varoja, jos tavoitteisiin päästään. Olen vakuuttunut siitä, että saamme konkreettisia tuloksia aikaan yhdessä kumppaneidemme kanssa ja tarvitsemme siihen kaikkien jäsenvaltioiden ja eh, eri toimielinten sitoutumisen. Kiitoksia puhemies. Thank you very much. Kiitoksia kovasti eh, varapuheenjohtaja ja sitten korkea edustaja Mogherini. Uh, Kiitos puhemies. Haluaisin käyttää pienen hetken yhtyäkseni surunvalitteluihin. Gianluca Buonannon poismenon johdosta. Hän usein täällä täysistunnossa ja myös e- Italian parlamentissa oli hyvin aktiivisesti ja puhui hyvin vivahteikkaasti, mutta nyt haluan erityisesti esittää vilpittömät surunvalitteluni Gianluca Buonannon perheelle, vaimolle ja lapsille ja kaikille muille. Nyt puhun englantia ja siirryn käsittelemään tämän päivän asiaa. Fransin ja muiden komission jäsenten kanssa olemme halunneet välittää todella voimakkaita poliittisia viestejä ja myöskin esittää hyvin vahvoja sitoumuksia ja toivomme, että parlamentti ja neuvosto ja muut toimielimet tukevat niitä täysin. Ensimmäinen viesti liittyy metodeihin. Me istumme täällä yhdessä. Myös viime kuussa istuimme täällä Fransin kanssa yhdessä, kun käsiteltiin strategioita ja tämä osoittaa sen, miten me työskentelemme. Me yhdistämme eri politiikan alojen työkalut ja menetelmät ja sillä tavalla saamme sitten tuotua toimillemme strategista näkymää ja näkyvyyttä. Eli me olemme näinä vuosina kehittäneet tällaisen yhteistyömallin. Toinen viesti liittyy kykyyn toimia meidän täytyy mennä eteenpäin siitä ajatuksesta, että Euro- tämä olisi vain eurooppalainen pakolais- ja maahanmuuttokriisi. Tämä koskee todella koko maailmaa. Suurin osa pakolaisuudesta tapahtuu Aasiassa ja Afrikassa. Kyse on globaalista ilmiöstä, joka edellyttää globaalia lähestymistapaa. Yhdysvaltain kanssa meillä on ollut tapaaminen ja myöskin YK kanssa. Ja nyt on tulossa YK huippukokous maahanmuuttoasioista syyskuussa. Ja tällaista lähestymistapaa me pyrimme koko ajan edistämään. Kyse on tällaisesta globaalista lähestymistavasta, johon osallistuvat kaikki kansalliset, alueelliset, kansainväliset instituutiot ja kaikkien on oltava siinä mukana. EU tekee oman osuutensa, pyrkii pelastamaan henkiä. Me olemme jo kymmeniä tuhansia ihmisiä pelastaneet, mutta muiden täytyy toimia samoin. Ei pelkästään sen vuoksi, että ihmisiä kuolee merellä, vaan tämä liittyy myös siihen, että aavikoilla kuolee tuhansia ihmisiä ennen kuin he edes pääsevät tuonne meren rantaan saakka. Kyse on ihmiselämistä ja siksi me tarvitsemme lähestymistapaa, jonka ansiosta voisimme luoda globaaleja kumppanuuksia ja voisimme siten puuttua tähän maailmanlaajuiseen ilmiöön. Kolmas vahva viestimme on se, että meidän täytyy erityisesti keskittyä kumppanuuteen ensiksikin lähialueiden maan, maiden, kuten Välimeren alueen maiden kanssa, Jordanian ja Libanonin kanssa on jo tehty päätöksiä helmikuussa ja tässä paketissa pyritään nyt panemaan nuo sopimukset täytäntöön, mutta myös muiden Afrikan maiden kanssa on edistettävä kumppanuutta ilmastosyistä, taloussyistä ja muista syistä. Ja siksi Afrikka on jatkossakin ihmisten liikkuvuuden kannalta tärkein maanosa. Meidän täytyy omaksua strateginen lähestymistapa pitkällä aikavälillä, mutta myös keskipitkällä aikavälillä, niin että saamme sellaista politiikkaa tai puutumme niihin poliittisiin syihin, joiden takia ihmiset lähtevät pakenemaan omasta maastaan. Ja meidän täytyy todella voimakkaasti ajaa strategista kumppanuutta Afrikan kanssa ja myös varata sitä varten rahaa. Frans puhui jo eri luvuista, taloudellisista sitoumuksista, siitä, miten Afrikan lainarahastolle on annettu rahaa. Ja nyt sen on tarkoitus jatkossa olla 3,3 miljardia äh, euroa se siis suunnataan Afrikkaan ja haluaisin todella vedota jäsenvaltioihin, jotta ne täyttävät tämän sitoumuksen. Me tarvitsemme johdonmukaisuutta tässä. Toinen konkreettinen sitoumus on uudistaa maahanmuuttopaketissa erilaiset strategiset kumppanuudet. Jo Libanonin kanssa on tämä tehty Lontoon konferenssissa aiemmin tänä vuonna ja nyt on sitten pantava tuo kumppanuus täytäntöön. Myös Nigeria, Niger, Senegal, Mali ja Etiopia ovat meille prioriteettimaita ja kaikissa niissä viimeisten 7-8 kuukauden aikana olen käynnistänyt prosesseja, jotta voimme käydä keskusteluja noiden maiden kanssa sekä viranomaisten, keskusviranomaisten että paikallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Joskus täytyy kiinnittää huomiota ongelmaan jos jollakin ihan pienellä alueella, yhdessä kylässä, joskus vähän laajempi alaisemmin, mutta kyse voi olla kuitenkin poliittisista ongelmista, taloudellisista, joskus myös ihmisoikeusongelmista. Meidän täytyy suunnata toimemme sinne, missä niitä tarvitaan, ja tällä tavalla tällainen win-win lähestymistapa, jossa molemmat osapuolet voittavat, olisi kaikista paras. Ja tämän tarvitaan investointeja Afrikkaan, erityisesti jo mainitsemiini maihin. Win-win lähestymistapa on se, mitä me tarvitsemme, että koska kyse on globaalista ilmiöstä ja siksi sitä on myös hallittava yhdessä. Siksi meidän täytyy lähtömaihin ja kauttakulkumaihin kiinnittää huomiota ja tarvitaan tukea näille maille, jotta ne voivat hallita paikallisia haasteita, rakentaa infrastruktuureja, ja teollisuutta. Ja meidän täytyy näitä ponnisteluja tukea kaikista näkökohdista. Lisäksi jo Fransin mainitsema tällainen investointisuunnitelma ja kehitysyhteistyön suunnitelmat viimeisten neuvoston kokousten aikana on tultu siihen tulokseen, että on todella investoitava Afrikkaan, tehtävä se älykkäästi, on käytettävä EUn julkiset varat älykkäästi, mutta täytyy myös saada mukaan yksityisiä sijoittajia. Sitä ei saa pelata. Ja myös kansainväliset investointilaitokset, kuten EIP ja muut, on saatava mukaan. Me voisimme tässä tätä EUn strategisten investointien rahaston mallia noudattaa niin, että saamme myös kumppaneillemme rahoitusta näille kumppaneille, jotka tarvitsevat työllisyyden parantamista, infrastruktuurin kehittämistä ja tällaista muuta. Mielestäni tämä on sellainen lähestymistapa, joka on sekä välitön että strateginen, ja minä todella uskon, että tämä täydentäisi johdonmukaisesti ehdotuksia, jotka me viime vuonna hyväksyimme muuttoliikeagendan yhteydessä. Siellä on jo yksi ulkoisten toimien osa-alue ja sen, siihen perusteen tuen olemme saaneet todella erinomaisia tuloksia, kun olemme kehittäneet yhteistyötä afrikkalaisten ystäviemme kanssa ja nyt viime vuoteen nähden täytyy vielä laajentaa tätä työtä sekä heti että keskipitkällä aikavälillä. Kiitos. Madam. Kiitoksia kovasti. Sitten äh, poliittisten ryhmien puheenvuoro. Herra Weber, hyvät kollegat, hyvä puhemies, arvoisat komission varapuhemies. Äh, Maahanmuutto on ajan iskulaus, iskussana. Eh, me, me, me olemme tehneet pari asiaa selväksi. Kyllä auttamiselle, kyllä kumppanuudelle, mutta toisaalta äh, myöskin meidän pitää tietenkin pyrkiä suojaamaan ja turvaamaan Eurooppaa uudelta, uusilta äh, maahanmuuttoaalloilta, hallitsemattomalta sellaisilta. Äh, on äh, tärkeää sitten tehdä, kuten molemmat komission edustajat totesivat, ensinnäkin viestiä EU-kansalaisillemme äh, se, että, kun, että me, jos me voimme sitten todella toteuttaa myöskin komission hyvät ehdotukset, että sota Balkanilla saatiin pysäytettiin, ole sinne on laki ja palautettu. Eh, ja tärkein on tietenkin ollut se, että olemme ainakin vähän ihmisiä tätä nykyään saa surmansa vähemmän ihmisiä myöskin tässä uusien sopimuksen, sopimusten kautta. Esimerkiksi Turkkiin on investoitu uutta, uutta rahaa 100 miljoonaa, se näyttää toimivan kuolematapaukset ovat vähenneet. Mutta jos ajatellaan kuitenkin noin pitkä, pitkän aikavälin toimia, meidän täytyy työstää lainsäädäntöä Äh, tämä, esimerkiksi tämä äh, ran, äh, ran, rannikkovartiosto-hankkeessa olemme saaneet hyvän yhteistyön kautta edistymistä aikaa, aikaan. Jos ajatellaan myöskin sitten kolmansia, kolmansia maita ja niiden turvallisuuden lisäämistä, se on olennaista niin ikään. Mutta sitten petty, pettymys tietysti on ollut tämä African Trust Fund, jota, josta jäsen, jäsenmaat ovat kantaneet korsian kotaan 180, 180 miljoonaa olemme saaneet äh, jäsenmaalta todellakin rahaa ja neuvosto nyt loistaa poissaolollaan, mutta joka tapauksessa sillä rahalla pitäisi myöskin sitten tehdä jotakin. Äh, tämä oli ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa tietenkin pitää miettiä, millä tavalla sitten etenemme tämän kanssa strategisesti tässä asiassa, että kaikkien pitää äh, tehdä, kaikille pitää tehdä selväksi, että meidän mantereemme ja Euroopan kohtalo on tietenkin kiinteästi kytköksissä Afrikan mantereen kehityksiin. Sen vuoksi olemme kiitolliset komission tuoreelta ehdotuksilta, ehdotuksista Äh, Timmermans, äh, Mogherini, Hahn, joka ei nyt ole paikalla. Heitä, häntäkin haluan kiittää ja teitä kaikkia todellakin erittäin hyvästä yhteistyöhengestä ja hyvä, hyvästä mm, pohjasta mm, äh, sen estämiseksi, että esimerkiksi Afrikasta sun tulevien pakolaisten määrä kaksinkertaistuu selläkin vaaran olemassa. Meidän täytyy miettiä asiaa vakavasti, ottaa, ottaa todellakin vakavissamme kaikesta. Äh, ei ajatella vain Afrikan kantilta, vaan myöskin ihan oman etumme nimissä meidän pitää katsoa, että tällä, tämä manner voi paremmin. Meidän pitää sinne investoida rahaa, kohdentaa ne rahat paremmin niin, että siellä vauraus ja äh, elintaso nousevat. Meidän pitää keksiä uusia keinoja. Me haluamme EVP äh, tuhlarymästä painostaa sitä, että me haluamme Afrikkaa, Afrikkaan sitten suunnata entistä painavampia panostuksia investointirahaston kautta. Kauppapolitiikka on tietysti tärkeä työ, työkalu. Se on, auttaa, auttaa kumppanuuden kautta näitä Afrikan maita, lähinnä nimenomaan juuri Afrikan kumppaneiden kannalta. Tehtäköön selväksi, mutta jos afrikalaiset eivät suostu, suostu, suostu yhteistyöhön esimerkiksi, että ottamaan vastaan vaikkapa palautettuja laittomia pakolaisia, silloin tietenkin tämä, myöskin tämä kauppapolitiikkakin kärsii silloin. Enää kysymys siitä, että olisi business as usual. Ei se silloin enää toiminut, Hyvät kollegat, muutama ajatus tähän keskusteluun jos, jos ajatellaan tätä laillista, laillista tietä äh, äh, Eurooppaan tulevia äh, maahanmuuttajia, me olemme valmiita tarjoamaan tukeamme tämän hankkeen rauhanomaisella kehityksellä, mutta ajatellaan, Euroopassa on miljoonia työttömiä, miljoonia nuoria esimerkiksi tuolla mantereen tällä lailla vailla työtä. Sen vuoksi minä haluan puolueen nimissä tehdä tätä tämä ei äh, voi tarkoittaa sitä, tämä sopimus ei voi tarkoittaa, paketti ei voi tarkoittaa sitä, että, että me yhä enemmän ja enemmän to, haalimme äh, joutilasta työvoimaa äh, Eurooppaan. Kiitän, kiitän kuitenkin tämän päivistä ehdotuksista. Eurooppa selviää tästä yhdessä varmasti. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos edustaja Weber. E, e, ilmoitan, että sinisiä kortteja kortteja ei tässä vaiheessa oteta, kun puheenvuoroja näinkin paljon. Seuraava puhuja, eh, edustaja Pitella, sosiaalidemokraatista. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Arvoisat varapuheenjohtajat, hyvät kollegat. Olemme olleet tässä sokeita viime vuodet. Olemme ehkä nähneet, että meillä on nuoria maanosia, nuoria maita, joilla oli paljon mahdollisuuksia, mutta paljon ongelmia, mutta emme kuitenkaan ole ymmärtäneet, että me olisimme, meidän olisi pitänyt jakaa haasteet noiden nuorten maanosien kanssa. Kaikki nämä suuret haasteet, jotka meitä koskettavat, koskettavat myös Afrikkaa. Terrorismin vastainen taistelu, Voidaanko sitä edes tehdä ilman Afrikkaa? Entäs sitten muuttovirtojen hallinta? Voimmeko tehdä sen mukaan ilman Afrikkaa? Uskonsodat, taloudellinen, kulttuurinen, yhteiskunnan kehitys. Afrikka on meidän kumppanimme ja, ja se todella ansaitsee sen ja nyt meidän täytyy katsoa todellisuutta ja nyt komissio ja Italian hallitus ovat tämän myöntäneet. Kiitän tästä Mogherinia, Timmermansia ja kaikkia muita. Menen heti konkreettisiin huomioihin. Ensinnäkin rahavoima, rahavarat. 500 miljoonaa pitäisi todella antaa joko jäsenvaltioista. Ei, ei voida vain tyytyä siihen, että puhutaan lämpimikseen eikä sun nyt tuloksia. Meillä on myöskin olemassa tällainen vipuvaikutusmekanismi, ja meidän täytyy todella tarkistaa, miten EIP voisi tähän osallistua. Sen täytyy osallistua tämän mekanismin hallintaan, mutta EIPn toimivaltaa pitää hieman muuttaa. Ei voi olla kyse siitä, että eh, jos Afrikan maat eivät saa luottoluokitukseksi kolme aata, niin sinne ei saada ollenkaan rahaa. Ei se ole mahdollista. Totta kai afrikkalaiset haasteet... Afrikkalaiset hankkeet ovat haasteellisia ja ne ovat riskialttiita. Ei sinne voi tietenkään saada kolmea aata. Ja nyt sitten tästä koko ohjelmasta. Kyse ei ole pelkästään turvallisuudesta. Meidän täytyy jakaa järkevästi nämä maahanmuuttajat eri paikkaan. Kyse on nuorista ja kaikki vain sanovat, että nyt nämä afrikkalaiset vievät eurooppalaisten nuorten työpaikat. Emme me voi tällä tavalla puhua. Meidän täytyy tutkia näitä ongelmia kunnella. kuunnella ja paketti tai ohjelma. Toki tässä yksi tavoite on turvallisuuden varmistaminen, mutta erityisesti on varmistettava taloudellinen, kulttuurinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen kumppanuus Afrikan kanssa, jotta jossa tämä muuttovirtojen hillitseminen on vain yksi pieni osa. Meillä täytyy olla sellainen väline, että vihdoinkin saamme aikaiseksi kunnollisen liittolaisuuden Afrikan kanssa eräänlaisena vallankumouksen aikana. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Stevens seuraavaksi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Komissiolla on äh, mittava suunnitelma tässä vaiheessa. Annamme äh, siirtymämaille äh, rahallista tukea Afrikassa – meidän pitää torjua ihmissalakauppaa ja salakuljettajia. Me tosiaankin pyytäisimme että Välimeren maat kokoontuisivat yhteen ja sanoisimme, e, että maahanmuuttajat lähetetään takaisin omiin maihinsa ja samaan aikaan meidän pitäisi uudelleen sijoittaa todelliset äh, pakolaiset. Äh, tätä hoetaan ikään kuin mantraa. EUn rajavalvonta ja äh, nyt nämä aktiiviset panokset, joita täällä on toistettu, niitä kun on tarkasteltu, meidän pitää saada kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kiitoksia. Sitten Giefer Hofstadt. Kiitokset äh, kollegat. Aivan aluksi haluan todeta komissiolle olen hyvin kiitollinen tästä äh, laaja-alaisesta lähestymistavasta tämä äh, rannikkovartiosto, turvapaikkajärjestelmä. Toivottavasti tämä kaikki saadaan sitten ratkaistuksi loppuvuoteen mennessä. Sitten myöskin näistä näistä kansainvälisistä rahoituksista. 1999 e, minun ensimmäinen Euroopan neuvosto kokoomukseni on peräisin Tampereelta, Keski-Suomesta, ja siellä luotiin perustat luotin äh, äh, perustat sitten näille tälle äh, maahanmuuttopolitiikalle jo 1999. Nyt sitten 17 vuotta myöhemmin alamme pikkuhiljaa lähestyä tätä yhteistä tavoitetta. Niin, tätä globaalia lähestymistapaa. Siitä vielä sana. Olen hiukan kriittisempi sitä ajaa, asiaa, ajatusta kohtaan, että, että tällä, tämä muuttoliike tulee tavallaan kauppatavaraksi näille maille. Jos tässä on tarkoitus vain ikään kuin kopioida Turkkisopimusta eri jäsenmaiden kanssa, sitten kyllä alkaa jo kiikastaa pahasti. Tässä on Amnesty Internationalin raportti tuore tästä Turkki-diilistä Euroopalta. Tämä tietysti merkitsee edistysaskelta. Eurooppaan tulee vähemmän porukkaa, eli ainakaan siltä osasta välimerta. Mm, tosi sitten Kreikan rantamilta ihmisiä soluttautuu Eurooppaan yhä enemmän. Ja nämä asiat ovat mm, toisistaan toista riippuvaisia sitten riippumatta toisaalta siitä, mitä tässä kertomuksessa todetaan. Pakolaisille mm, ei tämä ole mikään ratkaisu, joutuvat elämään ka- ka- karmeissa olosuhteissa. Sata, yli 100 000 näitä maahanjohtoja olivat siellä ISISin ja, ja Turkin välisen maari, muurin väliin, jota Turkki siis siellä rakentaa koko ajan kilometri kilometrin jälkeen Syyrian vastaisen rajalle ei näillä ihmisillä ole mitään mahdollisuutta äh, turvapaikkaan, koska äh, äh, Turkki on Geneven sopimuksen pykälät ratifioinut ja tämä tekee sitten turvapaikan hakemisen mahdottomaksi. Tämä sopimus on tra- tragiikka, se on draamaa, suuri ongelma että, että mainostaa tätä asiaa jonain sopi, ratkaisuna, sinähän vaan tullaan toistaneeksi tämä Turkki-ongelmat ja, ja, ja tuputtaa se kaikille muille maille, eikä se kyllä, kun, anteeksi nyt vaan minusta ole tulevaisuuden varalta kantava ratkaisu. Jos, äh, äh, tämä ei voi olla mikään sopimuspaketti. Äh, sen sijaan, että on maahanmuuttopaketti, me tarvitaan kunnollista kumppanuutta näiden näiden maiden kanssa. Ja tämä, tässä on, tämä perustuu kolmeen perusseikkaan. Yhdessä, yhdessä, ei pelkästään yksin he, me yhdessä avaamme näitä vastaanottokeskuksia näissä maissa jotta ne, ne, nämä muut siirtolaiset ja pakolaiset voidaan sieltä sitten poimia. Libyassa, Egyptissä, Jordaniassa, Pohjois-Afrikan maissa, missä milloinkin. Ja sitten voimme yhdessä huolehtia heistä ja sitten siinä heti jo tehdä ero sitten todellisen pakolaisen, öö, öö, pakolaisen välillä, joka voidaan entenkin sijoittaa Euroopan unionin sisälle, kuka on sitten muuten siirtolais, siirtolainen, jota, jonka varalle sitten on rakennettava erilaisia hankkeita näissä kautta kulkumaissa ja alku- tai lähtömaissa, että heille sitten ylipäätään saadaan jonkinlainen tulevaisuus hahmotelluksi näille ihmisille näissä lähtömaissa. Älkää me nyt unohtako sitä öö, öö, No, Afrikassa on, on, on tänä päivänä 4-5 prosentin vuotuinen kasvuvauhti kyllä. Siellä on potentiaalia myöskin näiden maasta lähtevien varalle. Jos vaan luvataan, että juu, rahaa luvattu parikymmentä vuotta sitten, okei, oho, un, jäi unohti antamatta. Nyt, nyt, sit, nyt saatte sitten sen, mutta antakaa se pakolaisen. Ei se näin mene. Emme voi tällä tavalla edetä. Minun ei me ihan toivottavasti sitten saada, saamme synnytetyksi kunnollisia oikeita kumppanuussopimuksia kanssa, ja, kanssa sitten kauttakulkumaiden kanssa edistyä. Sitä kautta pääsen etenemään. Eli sitä ehdottomasti pitää sikäli mukauttaa ja sitten tästä vielä tästä viimeisestä elementistä, eli tämä sininen, sininen kortin kysymys, se niitä on 10 000 olemassa. Se on tietysti ihan hyvä semmoisenaan. Se ei minusta hyvä tapa edetä, herrat nimenomaan, on parempikin olemassa. Tehdään yksi yksi, yksi, yksi, yksi punainen, punainen, sininen kortti, niin kuin Amerikassa on yksi vihreä, vihreä kortti, sen sijaan, että 28 erilaista tällaista myöntämismenetelmää sovelletaan me Euroopan parlamenttina. Meidän tehtävämme, teidän kanssanne tietenkin, patistaa neuvostoa hyväksymään yksi systeemi, yksi yhteinen systeemi, eikä 28 eri systeemiä, mikä saattaisi olla hyvinkin tästä seurauksena. Thank you. Ne- Kiitos. Edustaja Spinelli seuraavaksi. Arvoisa puhemies, muuttoliikku, muuttoliikepaketissa sekoitetaan tiettyjä asioita ja tämä on vain tällaista huonosti naamioitua karkotuspolitiikkaa. Sanotte, että Turkin kanssa tehdy sopimus olisi pelastanut henkiä, mutta siltikin toukokuussa tuhat ihmistä kuoli välimeren merellä 16 maalle Afrikassa annetaan tukea, mutta kuitenkin kaikki tällainen apu alistetaan tai ehdollistetaan palautuksille ja muulle maahanmuuttoliikkeen hallinnalle. Tämä liittyy kaikkiin puhuttuihin tukien. Ei saa myöskään unohtaa Afganistania, Syyriaa, Jemeniä ja Libyaa. Sudanissa, Eritreassa myös paetaan diktatuuria ja miten sitten niiden kanssa te, te toimittaisiin, kuten Turkin kanssa. Te puhutte siitä, että näiden maiden pitäisi olla vähän omavaraisempia ja itse hallita tätä enemmän, mutta mistä te oikeastaan puhutte? Tähän te, psyk- psykolo- teette tästä ihan psykologisen kysymyksen. Ja nyt Meinaatteko, että teillä on puhtaat kädet ja puhdas sydän kaiken tämän jälkeen. Tässä on todella systemaattisesti loukattu kansainvälistä oikeutta, kun tällä, tämä häpeällinen Turkki, Turkkisopimus tehtiin. Arvoisat Mogherini ja Timmermans, politiikka jota Euroopassa ajetaan, on todella äärioikeistolaista politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Paksas seuraavaksi. Ei, anteeksi, ei, ei. Saa, edustaja Sargentini välissä, anteeksi. Thank you. Kiitoksia puhemies. Niin, varapuheenjohtaja Timmermans. Nyt puhuttiin Turkkisopimuksesta ja nyt sopimuksesta Afrikan maiden kanssa. Tämä on uusi sopimus, jossa Euroopan komissio ja jäsenvaltiot yrittävät sen estää, että ihmiset mm, joutuvat kadulle. No, se pistää miettimään, mitä on tapahtunut Turkin osalta. Nyt sanotaan että me näemme, mitä ongelmia on Afrikan maiden osalta, miten voimme auttaa. Euroopassa meillä on populisteja, jotka sanovat, että maahanmuutto pitää lopettaa. Me emme tosiaankaan auta tällä tavoin pakolaisia. Jos katsotaan lukuja, niin Siinä nähdään, että tänä vuonna on kuollut enemmän äh, kuin viime vuonna samaan aikaan. Äh, ei tässä asiat äh, ole muuttunut yhtään mihinkään. Ja ihmisiä edelleenkin kuolee, joten nyt täytyy katsoa, miten voidaan edelleen auttaa. Yksi tärkeä asia on se, että köyhyys on se syy, miksi monet tulevat Eurooppaan – keskustelun aluksi ähm, katsottiin äh, maahanmuuttokysymystä tässä valossa, mutta siitä huolimatta äh, tavoitteena pitää tosiaankin olla äh, köyhyyteen puuttuminen ja se tulee myös Lissabonin sopimuksessa esiin. Mutta komissio ei ah, halua käyttää tätä, äh, näitä varoja. Siinä pyritään vain sulkemaan rajat. Herra Timmermans, ähm, jos nyt sopii, minä tässä vain muotoilee sanojani uudestaan. Äh, jos äh, rajat suljetaan, niin silloin ei ole mitään mitä syödä. Jos katsotaan nyt kehitysyhteistyöministereitä Euroopassa, OECDn tietoja. Tässä vain vahvistetaan rajoja. Nyt on nähty, että kehityks, kehityksen puute tietyissä maissa on uhka monille muille ja tämä on uhka myös globaalisti. Tämä on sellainen haaste, joka meidän pitäisi yhdessä ottaa vastaan. Nyt kun stg hankkeita otettiin käyttöön, niin on todellakin niin, että ei ole mitään tekosyytä, etteikö päästäisi 0,7 prosentin tavoitteeseen kehitysyhteistyövaroissa. Ja näin asiaan halutaan puuttua. Kiitoksia. Thank you. Kiitos tästä Saksan tulkkauksen kanssa oli kuuleman jakin ongelma. Ainoastaan Saksa yritetään korjata ja hän nyt kuulemaan tuleekin jo läpi. No niin, nyt edustaja Paksas, olkaa hyvä. Äh, <clears throat> vara puheenjohtaja, puhemies, kollegat, äh, lojaluutta ei voi ostaa, vaikka jotain muutenkin, vaikka onnistuisikin, se ei kauan kestä, se ilo komissio pyrkii ostamaan rahalla Itä-Afrikan maat muutamalla miljardilla ensinnäkin pysäyttääksensä maahanmuuton virran sieltä. Ja mm, ne kuusi miljardia, jotka on tähän asti käytetty Turkin sielun ostamiseen, ja, osoittaa osoittaa, miten mieletön koko hanke on, koska rahat tietysti kuluvat, mutta ongelma ei siitä väisty. Äh, meidän pitäisi äh, ehkä kenties äh, pyrkiä, kannattaisi soveltaa näitä samaa terroristeihin, että ostettaisiin sitten eri kaupunk- kaupunkeja, Pariisi, Lonto, Bryssel. Jos me ajattelemme tätä ehdotusta ja siitä käytävää keskustelua, haluan toistaa, mitä aikoinaan muuttoliikekriisin alkaiseksi totesin, että että jos ajattelemme sopimuksiamme Afrikan maiden kanssa, me edellyttävät tietysti yleisesti ottaen turvallisia rajoja. Kaikki tukihankkeiden tulee kytkeytyä sitten näiden maiden rauhan ja vakauden ylläpitämiseen. Toinen perusedellytys on on se, että, että am, ammat, ammattimaisesti ja tiukasti valvotaan Etelä-Euroopan rajoja. Meidän pitää luopua kiintiöpolitiikasta, koska tämä nimenomaan äh, innostaa äh, maahanmuuttajia, koska siitä kautta välittyy viesti, että ihmisiä tänne odotellaan, heitä, heitä aiotaan pitää huolta. Ei, ei kannata kuvitellakaan, etteivätkö maahanmuuttajat ja salakuljettajat sitä ymmärtäisi <clears throat> jos äh, äh, metsäpalo äityy liian suureksi, niin pitää kaataa puita sieltä tieltä. Äh, ja ensinnäkin ei se auta sitten, että kauppiaita kielletään kanssa myynti. Herra Vilimski on seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos ajatellaan Euroopan unionin toimia ja nyt on pääryhmät puheenvuorot on kuultu, nyt tämä, nämä maahanmuuttovirrat vaikuttavat sellaisilta, että me haluamme, eikä se oikeastaan pidetään mitenkään toimien seurannan. Siellä koko Afrikan sarvi on kaauksessa mukaan kaatumisen jälkeen, koko kukistumisen jälkeen näin on ollut asia. Jos ajatellaan Syyriaa, olemme siellä Syyrian hallitusta vastaan, Assaria vastaan taistelua arabi. Kevättä aikoinaan juhlittiin laajasti, mutta sieltähän se ongelmat alkoivat. Ja jos ajatellaan näitä siirtolaisvirtoja, ja, ketkä olivatkin ensimmäiset, jotka tajusivat poliittista luku, vasemmistoa lukuun ottamatta, olivat tietysti saksalaiset autoteollisuuden pomot, Audit ja BMn, BMn, BMWn johtajat olivat tyytyväisiä siitä, että nythän sieltä tulee laumoittain halpaa työvoimaa heidän maihinsa. Että tehtäällensä Et, merkitsi sitä, että suurteollisuuden voitot eivät, ei kun vaan kasvavat. Jos ajatellaan tätä asiaa, miet, täytyy miettiä myöskin, mit, mit, minkälaista poliittista viestiä tässä lähetetään. Me tietenkin haluamme oikeasti avun tarpeessa olevia maita, ja esimerkiksi vaikka Tsekin tasa, Tsekoslovakian kansalaisia 68, sitten 88 Bosnian sodan uhreja. Ja nyt sitten kun nämä muuttoliikevirrat sitten vyöryvät Itävaltaan, ovat sitä ennen jo matkanneet muutamankin turvallisen maan halki ja pyrkivät sitten vauraaseen Keski-Eurooppaan, mutta kyllä tämä pitää nyt pysäyttää ja estää. Jos ajattelemme, että, että, että, että alueella julistetaan hätätila ja sitten ruolaan turvallisia alueita, mutta täällä kyllä pitäisi miettiä muita strategioita kyllä. Ja, ja tämä lisä, ihmisten lisävyöry Eurooppaan saattaa eurooppalaisilla aivan kohta puolella upottaa.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 Euroopan maissa tapahtui kauheuksia sotien jälkeen ja Euroopan, näin voi käydä, jos Euroopan unioni ei huolehdi pakolaisista tai voi olla, että joudutaan nälänhätään tai me kuitenkin heitämme ruokaa pois, koska ei edes koirat syö, syöneet kaikkea ja miljoonia ja miljoonia syydetään rahaa eikä silti tehdä mitään. Me emme ajattele tarpeeksi tulevaisuutta. Turkin kanssa tehty sopimus ehkä hallitsee näitä maahanmuuttovirtoja Turkin kautta, mutta silti Italiaan tulee ihmisiä muualta ja ihmisiä kuolee. Hallitukset jättivät Turkin tavallaan suden rooliin lampaiden paimenena. Nyt pyydetään näille ihmisille ihmisarvoisia oloja Kreikassa ja samalla täytyy olla hyvät palvelut heille. Kiitoksia. Edustaja Metsälä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen tähän keskusteluun ja poliitikkoina meidän pitää siirtyä siitä, että yritetään äh, ampua toisiamme. Meidän pitäisi puuttua äh, maahanmuuton syihin. Muussa tapauksessa toimimme liian myöhään. Meidän pitää estää se, että nämä tilanteet tapahtuvat. Maahanmuutto on globaali eh, tapahtuma, mutta siinä tarvitaan eurooppalaista johtajuutta. Eurooppa, Euroopassa pitää mennä pidemmälle kuin vain huomiseen ja seuraavan sukupolveen. Tätä pitää, että komissio ja jäsenvaltiot, niiden pitää eh, käyttää varoja, jotta voidaan lisätä kapasiteettia maissa ikään kuin Marshall-suunnitelma, jossa ihmisillä olisi mahdollisuus tulevaisuuteen ilman pelkoa. Me tarvitsemme myös paremmat välineet niille ja palautusmahdollisuudet niille, jotka eivät ole eh, hyväksyttävissä pakolaisiksi. Ja tämä pitää olla osa meidän neuvottelujamme. Ja sen jälkeen voimme eh, lisätä myös lainvalvontaa toimintaa turvapaikkakysymyksissä niin, että ihmiset löytävät turvapaikkaa myös EUn ulkopuolelta. Kiitoksia. Two minutes. Edustaja Fleckenstein, kaksi minuuttia. Arvoisat kollegat. Äh, totta kai me tätä aloitetta äh, tervehdimme ilolla aamulla äh, kuulin ja äh, luin saksalaismediasta, että se olisi jotain painostusta Afrikan valtiota vastaan. Ei tässä nyt siitä ole kysymys sentä. Ensinnäkin tässä on kysymys äh, kumppanuudesta. Äh, että teemme asioita yhdessä, investoimme demokratian ympäristöön, työpaikkoihin, niin että ihmisten ei tarvitse enää lähteä pakosella olosuhteitaan tässä on kysymys äh, tietysti siitä, että saadaan äh, ihmissalakuljettajat äh, aisoihin yhteistyöllä rannikkovartijoiden kanssa. Tässä on kysymys siitä, että mahdollistetaan laillinen siirtolaisuus, koska me tarvitsemme uutta työvoimaa, se on ihan selvää. Mutta sitten tietenkin tämä mahdollisuus sitten varmistaa palauttamiset myöskin näihin lähtömaihin ei ole enää oikea, että, tämä, että se on jollakin tavalla hoidetaan yliolkaisesti ja tässä on me haluamme pitkäkestoisia ratkaisuja, ei, ei mitään hätäratkaisuja, sellaisia, joita on jo peräänkuulutettu vuosikymmenten ajan. Tässä keskustelussa on kaksi pääasiallista huolenainta. Ensinnäkin tämä rahoitusmurheet sitä, sitä on helppo sormalla osoittaa. 1,8 miljoonaa on jo maksettu näihin maihin. Ja toko nämä maat sillä mitään asiallista aikaan saavat. Enpä oikein usko myöskään teidän ennustuksiinne. Voi saatte nimittäin käydä niin, että, että jäsenmaat no, nopeasti, nopeasti ja rivakasti maksavat tähän pottiin ja sekin menee sitten kankkulan kaivoon. Sitten toinen kysymys on se, että millä tavalla me voimme yhteistyötä tehdä yksittäisissä maissa. Jos ajatellaan näitä ne ovat tietysti välttämättömiä, eh, mutta tietysti täytäntöpano on sitten eh, tällaista eh, realismia, että se ei tule oikein onnistumaan. Tämän yhden koon ratkaisut eivät onnistu. Meidän pitää neuvotella yksi, yksittäisten sopimuskumppaneiden kanssa niin, että myöskin sitten he suuntautuvat enemmän meidän eurooppalaisten arvojemme suuntaan. Meillä on Averageilta sininen kortti. Haluatteko ottaa sen vastaan? Atridgeilta olisi sininen kortti ennalta. Selvä. Sor, sorry. Herra van Orden, minuutti. Kiitoksia puhemies. Me tarvitsemme aivan erilaisen lähestymistavan, jossa priorisoidaan sitä, että vähennetään niiden maahanmuuttajien määrää, jotka tulevat EUn ulkopuolella. Tällä hetkellä ihmisoikeuskysymykset rahkaisevat maahanmuuttoon. Nyt on melkein varmuus siitä, että pystyy jäämään Eurooppaan, kun tänne pääsee ja palautukset eivät toimi ja hyvinvointi on on liian korkealla tasolla. Nyt nämä ovat merkittävämpiä kuin se, että olisi esteitä maahanmuutolle ja nämä esitetyt ratkaisut eivät ole mikään vastaus. Viisumivapautus on myös kysymyksenä tässä. Monet tulevat laillisesti maahan ja sitten jäävät, mutta heitä ei ole mitenkään rekisteröidä. Mitä komissio tekee tälle asialle ja lisäksi puhemies ei pitäisi olla mitään lisä lisäpanoksia jäsenvaltiolta tai sitten Euroopan unionin budjetista maahanmuuttopolitiikkaan. Varat pitää löytyä muualta budjetista ja pitää olla aikaisemmat prioriteetit, jotka voidaan unohtaa ja nyt on sitten uudet prioriteetit prioriteetit, joiden avulla löydetään varat. Ei ole mitään tekosyytä hakea jäsenvaltioita lisävaroja. Edustaja Wikström, seuraavaksi minuutti. Kiitos. E, ei ole epäilystäkään siitä, että meidän pitäisi tehdä parempaa yhteistyötä naapurimaidemme kanssa tässä lähiympäristössä, jotta voimme pureutua sitten siirtolaisuuden perussyihin ja sitten sellaisten ihmisten aseman selvittämiseen, jotka eivät ole kotettua kansainvälisen suojaan. Siitä olemme yhtä mieltä. Meidän pitää näitä muuttoliikevirtoja pystyä hallitsemaan paremmin Eh, jos aina, aina viitataan tällaisiin niin sanottuihin kolmansiin maihin, on, se on umpi, umpikuja. Siitä ei tule kuitenkaan loppu, lopuksi mitään valmista. EU-Turkin eh, eh, julkilausuma tai sopimus on umpikuja. Sekään ei johda mihinkään. Sillä on tarkoitus vain kiertää näiden, esimerkiksi tämän päättävän elimen demokraattisia oikeuksia. Me haluamme asianmukaisen, kunnioittavan eurooppalaisen pakolaisuusjärjestelmän ja turvapaikkajärjestelmän, jolla autetaan hädänalaisia, mutta ei ikinä ulkoista eurooppalaista, eurooppalaisia vastuuta, eurooppalaista vastuuta kolmansille maille. Muussa tapauksessa nämä jäävät sitten tämän hankkeen vangiksi loppujääkseen. Kiitoksia kovasti. Edustaja Vergia, minuutti. Kiitos puhemies. Rova Mogherini, puheenne oli hyvin kaunis, mutta se ei kuitenkaan vastaa politiikkanne todellisuutta ja tavallaan Timmermans oli rehellisempi. Maailmaa koettelee humanitaarinen kriisi ja tässä todellisuus tämän lehden mukaan. 20 uutta, miljoonaa uutta pakolaista vuonna 2015, miljoona heistä on tullut Eurooppaan Eurooppaan, hakemaan solidaarista Eurooppaa, joka kuitenkin on melkein mitätöntä, vaikka kyse on maailman vauraimmasta alueesta. Tässä myös on kiristetty Turkkia ja samalla tavalla halutaan ajaa sopimusta Afrikan kanssa. Nyt täytyy näitä maita pakotetaan ottamaan takaisin pako- pakolaiset. 25 prosenttia pakolaisista viedään ja vain ja Afrikasta tulee vain 45 prosenttia heistä. He elävät todella vaikeissa olosuhteissa. Heitä on jo kuollut ja varmaan luku on 7 miljoonaa tämän vuoden lopussa. Miten te siis kehtaatte sanoa, että maahan sala, ihmissalakuljettajat eivät pystyisi enää toimimaan. Tämä on ihan täl, kyllä täyttää puppua. Ajatellaanpa vaikka Sudania tai Eritreaa, niin kyllä näemme, millaista vahinkoa tämä kaikki on aiheuttanut. Kiitos. Kiitos edustaja Keller. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Jotkut täällä ovat maininneet kumppanuuden eh, köyhyyskysymyksissä, mutta ongelmana on, että se ei ole täällä paperissa. Ja komissio ehdottaa, että käytetään kaikkia ulkopoliittisia välineitä, joita EUlla on käytössään. Niitä käytetään yhtä tarkoitusta varten, että lopetetaan nämä eh, maahanmuuttajien ja pakolaisten tulo Eurooppaan. Kehitysyhteistyö, kauppapolitiikka. Meillä olisi siis eh, mahdollisuus sanktioida huomioida ihmisoikeusloukkauksia ja eh, silloin kun eh, ei oteta takaisin pakolaisia, jotka ovat lähteneet juuri tuolta maasta. Komissio haluaa antaa Eritrealle esimerkiksi varoja, joissa ihmiset lähtevät pakoon kidutuksen ja pakkotyön takia, koska ihmisiä, ne ihmisoikeuksia loukataan. Ja eh, näitä ihmisoikeusloukkauksia ei lopeteta tällä tavoin ehtona on se, että lopetetaan se, että ihmiset pakenevat näistä olosuhteista. Minä mietin, että mitä on jäljellä meidän arvoistamme ulkopolitiikassa Euroopan unionissa. Ja mainitsitte nyt globaalin vastuun. Se on hyvin tärkeä asia, mutta missä vastuu on Euroopan unionin sisällä jäsenvaltioissamme? Me emme voi mennä kertomaan muille siirtymämaille, että heillä pitäisi olla enemmän pakolaisia. Jos me, kun olemme maailman rikkaimpia eh, mantereita, eh, emme hoida hommiamme, miten voimme sanoa Turkille, Jordanialle, että pitäisi olla enemmän pakolaisia, kun emme itse pysty pysty siihen vaikka rahat käytetään hyvin, ne eivät riitä. Ja sitten uudelleen sijoittaminen. Miten pakotiot ottamaan merkittävästi satoja tuhansia joka vuosi Mm, eikä ainoastaan niitä määriä, joita ehdotettiin viime vuonna. Missä tällainen vastuu nyt on? Meidän pitää puuttua näihin asioihin EUn sisällä. Ei auta, että ulkoistetaan ongelmat ja haetaan ratkaisut muualta. Meidän pitää löytää ratkaisut EUn sisältä. Thank you, madam. Kiitoksia. Edustaja Ferrara, minuutti. Kiitos puhemies. Tämä eh, komission esittelemä ehdotus liittyy myös Italian pääministeri Rentsin toimiin. Tämä on melko hämmentävä. Ehkä siinä joitakin uusia asioita on, mutta kuitenkin siinä unohdetaan tietyt oikeudet. Tämä malli Turkin kanssa tehdystä sopimuksesta on myös mallina siinä, kun EU yrittää hallita näitä maahanmuuttovirtoja ja sillä, sillä tavalla heitetään miljoonia miljoonia euroja. Pikku vähän voitteko hidastaa tahtia, tulkit eivät mitenkään pysy mukana. Olkaa hyvä. Aika vähän tässä puhutaan, millaisia sortotoimia noissa maissa on hallitusten taholta tai miten näissä maissa mitä nämä maat ovat korruptoituneita, kuten vaikkapa Libya. Hyvin vaikea käsit, käsittää, miten sen kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Toki tarvitaan kehitysyhteistyötä ja täytyy pelastaa ihmishenkiä, suojella niitä, mutta ilman mitään tekopyhiä lupauksia. Kyllä eurooppalaiset, Euroopassakin on hyväksi käytetty ihmisiä. Thank you. Kiitoksia tästä, herra Pretzel, seuraavaksi. Puhemies, edustajat, Mugarin haluaa ratkaista globaalin ongelman – Mogherin, älkää, älkää nyt tehkää ittenä naurettavaksi tässä Euroopan ongelmissa. Me olemme tässä kuulet näitä, että että, että me, meidän täytyy luopua hyvää hyvinvoinnistamme Afrikaan tällä, yksi tällaista on saanut lukea, miljardi sinne tai tänne. Jos ajatellaan 62 eh, eh, miljardia yksityisten, yksityissijoitusrahaa, eh, sen olisi mielellään ottaneet vähän ominkin taskuihimme mielellään. Eihän tämä, tästä tule yhtään mitään. Tämä ei todellakaan tule toimimaan, koska Afrika, Afrikan no, selviytymistilanteet ovat, tilanne on yhä hankalampi Euroopan unionin verrattuna. Jos ajatellaan tämä 62 miljardia, miljardia rahaa, minne se tulekaan sinne riittämään. Me, me, meillä on sa, sakse, äh, saks, saksalaisille pakolaisille, lukaan nyt jo yli 92 miljoonaa euroa heidän auttamiseksi. Ja jos, jos ajatellaan sitten 62 miljoonaa, niin ei, eipä sen riitä sinne yhte, yhte, yhteikäs mihinkään, jos jo Saksan osuus on siitä puolet kotimaan käyttöön. Kiitoksia tästä. Mr. Prats. Kiitos, herra Atridge on teille tarjaamassa sinistä korttia. Otatteko se vastaan? No niin, hyvä. Nyt saitte kerrankin läpi korttinne. 30 sekuntia. Äh, luotan siihen, että te olette äh, rohkea ja vastaatte kysymyksiin. Oletteko sitä mieltä, että EUn äh, suuri yleisö on iloinen tästä hyvinvoinnin jaosta näistä asioista, joista äänestämme. Mikä on teidän näkemyksenne, mikä on ajatus veromaksajien piirissä? Ovatko he yhtä innostuneita siitä, että heitetään rahaa aivan muualle kuin omiin maihimme? Rätsel. Niin, hyvä, arvoisa kollega. Teillä on onneksi omassa maassanne olla päättämässä jäsenyydestä Euro- Euroopan unionissa. Francis Strauss halusi esimerkiksi meillä puolueen kollegansa kanssa tätä runnan läpi. Meilläkin olisi paremmin pullat uunissa, jos ajatellaan tätä vihreitä ja kommunismien väitettä hyvinvoinnista luopumisesta. Myöskin tietysti Bayerin konservatiivit ovat, ovat, ovat, ovat siellä sormisuussa. Sikäli onnea vaan matkaan teillekin ja toivottavasti pääsette unionista eroon. Ja, danke, Frau Präsidentin, werte Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Aina kun Euroopassa ei tiedetä, minne lähdetään eteenpäin, niin aina sitten tehdään joku uusi suunnitelma. Herra Timmermans viime marraskuussa teki ehdotuksen, että 60 000 pakolaista voidaan siirtää pois. Ja nyt pari sataa on näistä vain siirretty. Tarkkaan lukuun, edes tiedetä. Herra Timmermans itse puhui tästä, mikä me tänään olemme tehneet Egeanmerellä. Tämä pitäisi tehdä myöskin sitten eteläisellä Välimeren alueella. No mitä me olemme siellä Egeanmerellä tehneet? Kuinka monesta noista tu, kymmenestä tuhansista pakolaista on siirretty? Vasta viisi jäsenvaltio on osallistunut tähän mukaan, että pakolaisia on voitu siirtää. Ja muutama sata on vasta pystytty siirtämään. Ja miten paljon USA on nyt tässä mukana, joka on tavallaan tämän aiheuttaja tässä näin. Ja sitten vielä viimeinen kommentti tähän näin. On ihan oikein pelastaa henkiä merellä, mutta ne, jotka pelastetaan, ne pitäisi palauttaa sinne samaan, missä ovat tulleetkin, niin kuin Australiassa tehdään. Thank you. Mr. Sver, one minute. Kiitoksia. Edustaja Sver, puolitoista minuuttia. Predstavljan predlog Europske komisije o novem migracijskem dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so. meillä on euroopassa ollut tähän mennessä siellä pikatoimia jotka ovat olleet sitten tarkoitettu siihen että vähennetään pakolaisen tuloa. Nyt tällä uudella sopimuksella lähdetään tai sitten pitkäaikaisen ratkaisun tielle. Nämä tuet miljardia, 8 miljardia ne tullaan käyttämään siihen, että voidaan paremmin ohjata pakolaisvirtoja ja että suojellaan myös rajoja paremmin korruptiota ja muuta. Tärkeää tässä on se, että tehdään sellaisia paikkoja myös lähtömaissa, joissa voidaan tehdä hakemus. Ja tämän projektin pitää olla myöskin kehityslähtöinen. Me tarvitsemme investointeja reaalitalouteen ja sen pitää vaikuttaa siihen, ettei niin monet henkilöt lähde matkalle Eurooppaan. Eurooppalaisten veronmaksajien verorahoilla maksetut tuet, ne pitäisi käyttää järkevällä tavalla. Ja ne pitäisi antaa niille valtioille, jotka täyttävät kansainväliset velvoitteet, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan kansalaisensa ja tekevät yhteistyötä myöskin laittoman maahanmuutto virran tukkeamisessa. Ne vastuuttomat hallitukset, jotka ovat mukana yhteistyössä, he eivät myöskään saa tukea, eikä heille pitäisi antaa myöskään kauppatukea tai viisumivapautta. Sani, edustaja, äh, edustaja Saanilla on teille sininen kortti. Haluatteko vastata kysymykseen? Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő! Kiitos. Niin, hyvä kollega, mainitsitte investointien tarpeen. Meidän tulisi investoida niihin valtioihin, joista nämä siirtolaiset ovat peräisin. Luuletteko, että, että Junckerin ohjelmaa voitaisiin laajentaa tällaiseenkin ja onko teidän mielestänne syytä myös kahdenvälisiä suhteita vahvistaa, esimerkiksi rahoittaa näitä maita paremmin? E, Kiitokset. Kiitokset tästä kysymyksestä. Tosiasia on, että tällainen ajatus on olemassa ja että tällainen konsepti on suunnitteilla. Tämä Junckerin ohjelma kaksi. EUn ulkopuolisille valtioille. On teki ihan normaalia, että Euroopan investoilla voidaan tukea tätä, ja Eurooppa maksaa kehitysapua enemmän kuin Amerikka esimerkiksi. Eli mitään taloudellista elpymystä ja hyvinvointia näissä maissa ei tule olemaan ilman tukea. Uskon, että tällainen rahasto voisi olla pitkällä aikavälillä Euroopan unionin tärkein toimenpide – maahanmuuttovirtojen estämisessä. Kiitos ja Panzeri minuutti. Kiitoksia puhemies. Unionin menestys riippuu monesta tekijästä. Erityisesti siitä pitää olla tehokas maahanmuutto, politiikka, joka perustuu laillisuuteen, solidaarisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Toisaalta pitää sitten investoida näihin luotettaviin kumppaneihin reaalipolitiikan puitteissa. Ja kuten kollega Perostor toi, täällä pitää, pitää olla todellista kumppanuutta. Tämä on tämän uusi kauppapolitiikan lähestymistapa. Yhteistyö, mutta ei hyvin hyväksikäyttö. Kolmanneksi ja loppujen lopuksi meidän pitää antaa myöskin todellista rahoitusta, joten pitää unohtaa nämä vanhat keskustelut jäsenvaltioiden kesken ja neuvostossa, joista on aikaisemmin käyty. Me Tarvitsen eurovelkakirjoja tähän. Ja jos teillä on hyviä ajatuksia, niin ertakaa niitä. Mutta on, on tärkeää katsoa näiden toimien tehokkuus ja että luomme sellaisia rahoitusvälineitä, joilla voidaan paremmin purotua näiden ongelmien ytimeen. Mistä Marias, one minute. Kiitoksia edustaja Marias, minuutti. On selvää, että Tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosipuoliskolla saamme nähdä suuria muuttoliikkeitä sotien ja muiden syiden seurauksena. Meidän täytyy näin ollen kyetä hallitsemaan näitä muuttovirtoja YK ja EUn puitteissa. Näin ollen meidän täytyy painostaa ihmiskauppaa käyviä, meidän täytyy myös painostaa Turkkia ja täytyy pitää kiinni Valettan sopimuksesta, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy saada ihmiset nopeammin takaisin omiin kotimaihinsa ja meidän täytyy luoda myös järjestelykeskuksia lisää Välimeren alueelle. Samoin meidän täytyy tehdä jotain siinä suhteessa, että nämä ihmiset päästään saadaan asumaan EUn alueelle. Meidän täytyy myös kyetä torjumaan köyhyyttä kolmansissa maissa, mikä merkitsee puolestaan sitä, että meidän täytyy investoida niihin niillä ehdoin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia, edustaja Gresbeck. Kiitos puhemies. Niin, tietenkin tässä täytyy nyt toimia kunnianhimoisesti kumppanuussuhteissa näihin, näiden kohdemaiden kanssa. Me olemme näitä kumppanuuksia odottaneet jo itse asiassa Tampereen kokouksesta lähtien, niin kuin Kiefer jo mainitsi. Nykyisellään me olemme juuri siinä tilanteessa, että ihan ensimmäinen ensimmäiseksi on asetettu välimerellä eh, hengen pelastaminen. Juuri 700 henkeä on menettänyt henkensä aivan äskettäinkin välimerellä. Eli meidän täytyy nyt miettiä tätä strategista paradigman muutosta, josta jo puhuittekin. Me tarvitsemme eh, todellakin käytännön sovellusta nyt jo näille toimille ja tästä syystä me eh, olemme myös rannikkovartiostojärjestelmää parantaneet. Komissio tosin on suhtautunut tähän erikoisesti ulkorajavalvonnassa juuri tuohon merirajavalvontaan. Eli tässä täytyy Frontexille tarjota vahvoja keinoja, jotta meidän sanamme todellakin vastaisivat myös käytännön toimia ulkorajojen, meriulkorajojen valvonnassa. Jörg, one minute. Kiitoksia edustaja Björk, minuutti. Kysyn, tässä ehdotuksessa on kysymys yhteistyöstä eikä maahanmuutostakaan. Kysymys on siitä, että pysäytetään maahanmuuttajat. Otetaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot, taloudelliset, kauppapoliittiset, karkotuspolitiikka, jopa sotilaalliset keinot otetaan tässä suhteessa käyttöön. Eikö nähdä, kuka näe, miten vihamielinen kehitys tässä on kyseessä? Tämä on häpeällinen sopimus, joka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia vastaan. Jos halutaan jatkaa näillä samoilla raiteilla, jos halutaan sulkea EUn rajat samankaltaisten sopimusten avulla, niille maille jo kuuluvat myös Eritrea ja Sudan. Se on todella rajoilta ei voi tulla takaisin. Kyseessä on nyt sellainen Eurooppa, jossa enää juurikaan voi edes hengittää Kyseessä on vakava keskustelu siitä, meidän tulee katsoa siitä, miten meidän pitäisi järjestäytyä solidaarisemmin niin, että voimme kantaa suuremman vastuun pakolaisista. Ihan takaisin uudelleen suunnittelupöydälle pitää tämä ehdotus viedä. Äh, puhemies, Tarja Abras seuraavana minuutti. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä siitä, että tähän nykyiseen humanitaariseen kriisiin Euroopassa täytyy vastata kaiken kattavasti ja olen sitä mieltä, että Afrikan täytyisi saada lisää poliittista huomiota osakseen. Kuitenkin nämä ensimmäiset ajatukset, joita on esitetty maahanmuuttosopimukseksi, jättävät ulkopuolelle seuraavat tärkeät kohdat. Ei mainita alkuunkaan ihmisoikeuksien puoltamista me olemme, me, me näytämme olevan kiinnostuneita ainoastaan pakolaisista. Ja toiseksi tästä puuttuu nimenomaan se asia, joka liittyy tähän, näihin, tähän ensin mainitsemaneen, eli miten me voimme moraalisesti ja taloudellisesti toimia Afrikan johtajien kanssa. Voimmeko me luottaa niihin maihin, joista tässä on mainittu? Me olemme luottaneet niihin kyllä pitkän aikaa, mutta entä ihmisoikeudet, kansanvaltainen valvonta, demokratia ja sen sellainen nyt me olemme taas kertaalleen toistamassa kaikkia niitä virheitä kolmansien maiden suuntaan kuin aina ennenkin. Kiitokset, puhemies. Um, Mr. Lavia, you have a blue... Edustaja Lavia, sininen kortti. Tori Kabbasilla vai onko vai eikö? Ei. Edustaja Atkinson. Okay, so go ahead. No olkaapa hyvä. So you talk about human rights. No, puhutte ihmisoikeuksista. Puhutte ihmisoikeuksista, mutta ettekö ole samaa mieltä kanssani siinä, että ihmisoikeusteollisuus aktiivisesti työskentelee meitä vastaan. Äskettäisessä radio-ohjelmassa BBCssä itse asiassa haastoin punaisen ristin ja sanoin sille, että palautatte maahanmuuttajia, teette sitä pakolaisia. Se ihan hyväksyttiin ja tämä siis oli kreikkalaisella pakolaisleirillä kolme viikkoa sitten. Uskotteko oikein, että meidän veronmaksajien rahojamme pitäisi tuhlata kaltaisiin aloitteisiin? Niin, minä uskon, että ei meidän pidä sotkea näitä asioita keskenään. Ihmisoikeudet täytyy noudattaa, saada täytymään kaikkialla. Jos näin ei toimita, se on ikävä asia. Mr. Kiitoksia, edustaja Hukem. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies Schengen-alueen pohjoisosissa voidaan sanoa, että siellä on menossa oikein, näillä leireillä oikein upea tilanne kaikille rikollisille. Albanialaiset ihmissalakuljettajat ovat siellä vauhdissa ja minua uhkaatiin, kun kävin siellä paikan päällä. Nyt senttiäkään Britannian veronmaksajan rahoista ei pitäisi mennä EUn maahanmuuttopolitiikan rahoittamiseen. Jos halutaan valvoa maahanmuuttoa, lopettaa kuolemat välimerelle, niin silloin pitää kääntää nämä veneet toiseen suuntaan. Meillä on tänä kesänä uusi ongelma. Meillä on omat maahanmuuttajamme, jotka ovat tulleet paikalle. Ja EU on pyrkinyt piilottelemaan näitä suunnitelmia vaikka kuinka kauan käymällä keskustelua vasta mm, mm, Britannian kansanäänestysten jälkeen. Miksiköhän näin halutaan tehdä? Onko se siitä syystä, että tiedetään, että Britannia käytyisi EUta vastaan vielä nopeammin? Minä toivon, että ihmiset, jotka eivät ole vielä päättäneet, miten kansanäänestyksessä me tulee äänestää, kuunnelkaa nyt sitä, mitä EU suunnittelee maahanmuuttopolitiikkaa päätetään EU-tasolla ja siellä pyydetään 50 miljardia sen rahoittamiseen. Jälleen yksi suu Britannian kansalaisille lähteä. Thank you. Mr. There's a blue card. Kiitoksia. Teille on sininen kortti. Um, so, Mr. Hukam. Edustaja Hukam, teille on sininen kortti. Bogovicilta. Hyväksyttekö? Go ahead, Mr. Bogovič, olkaa hyvä. Po 23. juniju je zagotovo pričakovat. 23. kesäkuuta varmaankin voimme odottaa sitä, että, että senkin jälkeen vielä tulee tapahtumaan paljon pako, muuttolaisvirtaa Afrikasta. Luuletteko, että 23.6., kun, jos, jos kuningaskunta jää EUn ulkopuolelle, eikö sitten Teidän pitää olla myöskin se valtio, joka on mukana ratkaisemassa tätä ongelmaa. Jos ette halua osallistua tähän ratkaisuun, uskotteko, että tämä ratkaisu tapahtuu itsestään ilman, että britit antavat vain panoksensa tähän? Edustaja Hukum. 23. päivä se on, jos 25. päivä menetään, niin se meni kyllä ohi. Toivon, että kun me nyt lähdemme Euroopan unionista, Euroopan unioni tämän ratkaisee ongelmansa. Me olemme saarivaltio, me ratkaisemme omat ongelmamme ja omat rajamme. Speaker is Mr. Fontana. Seuraavana edustaja Fontana minuutti. Presidente, mi permetta. Kiitoksia puhemies. Haluan myöskin kiittää minun ryhmäni nimessä korkea edustaja Morgherinia, Morgherinia tästä sanoista. Tähän esitti täällä meille. Tästä asiasta vielä Haluaisin todeta, että tässä oikeastaan kaksi asiaa, joita pitäisi ottaa erityisesti esille. Ensinnäkin on totta, että täällä on suuria maahanmuuttovirtoja. On totta, että nämä virrat usein juontuvat eh, siitä, että rikosjärjestöt käyttävät näitä hyväkseen tai terroristijärjestöt käyttävät näitä terroristi-iskuihinsa. Joten meidän pitää puuttua tähän näihin muuttovirtoihin rikosmielessä. Ja sitten toinen olemassa sellainen oikeus, koskematon oikeus, joka sallii ihmisen elää ja kasvaa siinä maassa, jossa hän on syntynyt. Totta kai voimme auttaa tässä Afrikan maita, mutta meidän pitää myöskin katsoa, että nämä maat sitten noudattavat niitä politiikkoja, että voivat sallia sen, että ihmiset voivat siellä kasvaa ja elää rauhassa. Mutta kyllä, Turkki ei noudata ihmisoikeuksia ja he tulevat aiheuttamaan myöskin suuria vaikeuksia meille omalla politiikallaan. Kiitoksia. Edustaja Sinadinos minuutin. Kiitokset. Taas kerran puhumme uudesta ohjelmasta. Meidän täytyisi miettiä kyllä myös maahanmuuton syitä. Mitä tapahtui viimeisimmälle ohjelmalle? Se on hävinnyt. Kukaan ei näytä olemaan, olevan vastuussa. Tässä on epäonnistuttu tyystin ja se näkyy Balkanille nousevissa raja-aidoissa ja Schengenin sopimus on nyt jo lähes tulkoon raunioina. Nyt sitten taas odottelemme todellakin takaisinottosopimuksen tai varsinaista täytäntöönpanoa Turkin kanssa. Ja e, sitten laittomia maahanmuuttajia on vaikka kuinka paljon ja meillä on Euroopassa vaikka kuinka paljon työttömiä, myös hyvin monia ihmisiä, jo, jotka voisivat tehdä täällä töitä, paitsi että näillä henkilöillä on monilla erittäin toisenlainen ajattelumaailma kuin, ajatusmaailma kuin meillä. Ja Pariisissa, Brysselissä ja Kööpenhaminassa ja muuallakin on nyt jo tämä nähty. Minä tahtoisin vielä lopuksi lisätä muutaman sanan myös muille Kreikan kollegoille. Kiitoksia, edustaja Gabriel Minut. Kiitoksia, hyvä puhemies. Meitä on useita, jotka ovat vaatineet todellista maahanmuuttopolitiikan integrointia ulkopolitiikkaan. Tänä päivänä näin on tehty jo käsitteellisellä tasolla. Edessämme on haaste siitä, että tehdään tästä konkreettinen toimi. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa kolmea eri näkökohtaa. Ensimmäinen niistä on se, että meidän täytyy pohtia syvällisesti rahoitusta yhtäältä, niitä hyviä käytänteitä, jotka ovat jo olemassa, jota on asetettu prioriteeteiksi. Niitä tulee arvostaa enemmän. Toiseksi meidän tulee katsoa rahoitusvälineitämme ja sitä, millä tavalla niitä käytetään meidän täytyy saada aikaiseksi parempi vaikutus nopeuttamalla niiden käyttöä. Toiseksi, Afrikka on avainasemassa oleva manner maahanmuuton hallinnassa. Meidän täytyy katsoa myös, millä tavalla rajoja vahvistaa Afrikan maiden välillä ja millä tavalla hallinnoidaan tilannetta siellä. Maahanmuuton syihin on myöskin tarpeellista puuttua ja saada aikaiseksi tuloksia kehitystyössämme. Näin löydämme toisenlaisen lähestymistavan ja sellaisia toimia, jotka toimivat. Emme käytä huomiota myös muita kaupan ja talouden välineitä, kunhan niihin liittää ihmisoikeuslausekkeet. Lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiomme siihen viestiin, joka välitetään kaikille niille maille, jotka tällä hetkellä eivät ole etusijalla. Yksi oleellinen kysymys, mikä on alueellisten afrikkalaisten järjestöjen rooli? Lopuksi sitten vielä kysymys, joka koski valettanne hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa, millä tavalla voidaan arvioida sitä, miten se estää diasporan tapahtumisen Euroopassa ja millä tavalla suhtaudutaan e, Välimeren eteläpuoleisiin ja Saharan eteläpuoleisiin maihin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Guerrero. Seuraavana minuutti. Kiitos. Nyt kun puhumme maahanmuuttosopimuksesta, mielestäni komissio on valinnut siihen oikean lähestymistavan siinä. Otetaan hyvin monta eri kohtaa ja näkökulmaa esiin. Ne liittyvät tiiviisti lähtömaissa oleviin tilan, maiden tilanteisiin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nyt kymmenet miljoonat ihmiset ovat joutuneet sota, sodan vuoksi siirtymään maasta toiseen ja näin konfliktin ratkaisu todellakin on tullut merkittäväksi tekijäksi, kun yritämme ratkoa tätä maahanmuutto-ongelmaa. Jos tällainen 70 miljoonaa ihmistä on liikkeellä nälän ja erinäisten humanitaaristen kriisien ja sotien vuoksi, niin meidän todellakin täytyy nyt ryhtyä puuttumaan näiden alueiden köyhyyteen köyhyyden syihin ja näin todellakin humanitaarisin keinoin toimia. Ja tässä täytyy myös tietysti peräänkuuluttaa aina ihmisoikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeusperustetta aina kun toimimme näiden maiden kanssa. Kiitoksia edustaja Kölmel. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin meidän puolemme nimestä todeta, että Nämä toimenpiteet, joista tänään keskustelemme, mennään menemään on aivan oikeina. Kuitenkin pitää tähän todeta, että vaikka tämä on oikein viedä tämä apu lähelle kriisipesäkkeitä, yhtä oikein on myös, että on näitä, tätä täydentäviä toimenpiteitä. Ja täydentävät toimenpiteet ovat täällä Euroopassa tehtäviä. Ja tässä EUlla on edelleenkin epäonnistumisen epäonnistunut tapahtunut. Ja me, meillä ei ole mitään lopullista somusta meidän ulkorajojemme turvaamisesta. Meillä ei ole mitään yhtenäistä lainsäädäntöä. Jäsenvaltiot toimivat kaikki omapäisesti, omavaltaisesti. Ja jotkut toteavat, että haluavat ottaa pakolaisia rajattomasti ja tekevät näin. Jotkut ovat taas tehneet kiintiöitä. Ja tässä on myöskin sulkeutumispolitiikkaa näkyvissä. Se meillä on yhteisymmärrys siitä, kuinka suojataan EUn rajat yhdessä. Tämä on meillä täysin arvoitus. Näin tämä ei voi jatkua. Tietenkin tämä tuki, joka me annamme Afrikalle, se pitää myöskin antaa täällä EUlle, että voimme oman talonnemme siivota samalla. Madame Linar. Kiitoksia. Linar, seuraavana minun. Ich begrüße es, dass die Kommission... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä tuen sitä, että komissio etsää rahoituksesta ratkaisua pakolaiskriisiin. Turkin kanssa tehtävä sopimus tietenkään ei voi olla tässä mikään esikuva. Yhtä vähän kuten toivon, että kun me Itävallan ehdotuksia täällä kuulemme, että pitäisi ottaa Australian malli käyttöön. Nimittäin, että veneet viedään avon merelle ja sitten internoidaan pakolaiset kaukaisille saarille ja sitten viedään ne maihin, joissa ei ole ollenkaan ihmisoikeusstandardit käytössä. EUn toimien puitteista tätä ei voida tehdä, koska se ei ole pakolaisuusten mukaista. Meidän pitäisi määritellä se, mikä laiva ja mikä alue on vastuu siitä, että pakolaisten kumiveneet pääsee EU-alueelle. Odotan tässä ulkoministerien eurooppalaisia ratkaisuja, joiden tavoitteena on siis kaikkien Euroopan maiden mukaan ottaminen. Mutta tällaisessa aloitteessa pitäisi olla Itävallan, kuten muidenkin jäsenvaltioidenkin mukana panna täytäntöön. Tämä auttaisi meitä jo eteenpäin. Kiitoksia. Mr. Chrisoganos. Kiitoksia. Edustaja Chrisoganos, minuutti. Euroopan komissio puhuu maahanmuuttopaketista ja pääajatuksena siinä ovat ulkorajojen valvonta, kuten myöskin ihmiskaupan torjunta Yhdys- yhteistyössä afrikkalaisten ja aasialaisten maiden kanssa Turkin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kaikki nämä ovat kuitenkin tällaisia hätäratkaisuja, eivätkä suinkaan pureudu ongelman juuriin. Maahanmuuttovirrat ovat seurauksia lähinnä säästöpolitiikasta ja siitä, että EUssa ei ole sen kummempaa väestöpolitiikkaa, minkä seurauksena meillä on EUssa hedelmällisyysongelma ja toisaalta se, että maissa, jotka ympäröivät meitä, meillä on köyhyyttä ja sotia. EUn sisällä meidän täytyy siis tukea lasten hankintaa, kuten myöskin luoda enemmän työpaikkoja nuorille. Ulkomailla taas tarvitaan rauhaa Afrikkaan ja lähi jotta kaikki nuo ihmiset voisivat saada paremmat, ele- paremmat elinolosuhteet. Jos näin ei tapahdu, ongelma vain pahenee, puhemies. Kiitoksia Scott. Kaatoo seuraavana minuutti. While I acknowledge the concerns that some people... Kiitoksia puhemies. Vaikka tunnustan, että joillakin ihmisillä on omat käsityksensä maahanmuutosta, meidän kansanäänestyskeskustelussamme tästä kysymyksestä on tullut epä, erittäin epämiellyttävä. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että meidän tulisi lähteä unionista, sekoittavat kolme asiaa toisiinsa. Ensinnäkin rajojen valvonta. Euroopan jättäjät haluavat, että me tietävät, että me edelleen valvomme rajojamme jolloin esimerkiksi pyydettiin sitä, että Marine Le Pen ei voisi tulla sinne auttamaan tässä kampanjassa. Toiseksi turvapaikka niille, jotka sitä tarvitsevat tämän keskustelun ytimessä. Tässä yhdistyt kuningaskunta ei ole toiminut solidaarisesti niiden kanssa, joita painostan eniten. Meidän tulisi näin tehdä ja suojella niitä, jotka pakenevat erilaisia konflikteja. Tämä kaikki on seurausta meidän katastrofaalisesta politiikassamme Lähi-idässä. Kolmanneksi vapaa liikkuminen, osa yhtenäismarkkinoita, joista vapaa taloutemme liippuu. Ihmisillä on rajalliset mahdollisuudet Britanniassa toimia ja samoin kuten myöskin muilla Euroopan kansalaisilla. Kiitoksia. Seuraavana von Storch, joka ei ole paikalla. Seuraava puhuja edustaja Atkinson. An African Trust Fund You want billions from the UK to... Afrikan rahastoon laitetaan vaikka kuinka suuret määrät rahaa, unionin veromaksajien rahaa, ja UK on jo ulkomaisessa tuessa kehitysavussa suuri tekijä 2,5 miljardia euroa ohjattiin jo aikaisemminkin Afrikaan. Ja tässä kyse on myös kansalaisjärjestöistä, jotka tekevät työtä, tosin joskus aina sitä vastaan, mitä me toivomme. Ja jos katsomme sitten demarikansan edustajien viestiä, niin puhutaan meidän rajojemme avaamisesta. Myös kansalaisjärjestöt ovat tästä tosin sanoneet, että tästä sitten syntyy mellakoita leireillä. Nämä rahat eivät välttämättä muuta yhtään mitään. Ihmisoikeustyö saattaa toimia myös meitä vastaan, jos me, meidän täytyy auttaa oikeita hakijoita ja tässä nyt sitten vaan ajaudutaan siihen, että EU halutaan hylätä ja Brexitin kautta kesäkuun loppupuolella jätetään koko unioni. Edustaja Atkinson, teillä on esitetty sininen kortti. Vastaatteko kysymykseen? Vážená paní Atkinson, souhlasíte s názorem Kiitoksia. Oletteko sitä mieltä, että kun katsotaan niitä, että jotka haluavat siis jäädä EUn sisälle ja he ehdottavat, että sitten ne, jotka tässä tuovat Brexittiä, eivät tiedä tosiasioista ja puhuvat hölynpölyä. Te totesitte, että Libessä me tuemme EU-rajojen avaamista. Koska kävitte viimeksi Libe-kokouksessa? Ihmiset, koska olet viimeksi kuulleet tällaisia keskusteluja siellä ylipäätänsä? Oh, no niin, toimii. Niin, Libe-valiokunnassa. Kävin siellä pari viikkoa sitten, jossa ryhmäni kävi keskustelua puheenjohtajakokouksen menosta, jossa erityisesti pyysin jotain, jota ei tulisi esittää esityslistalla, joka oli tämä EU ja Turkin välisen sopimuksen. Olin siellä edustama ryhmääni. Mutta Libe-valiokunta jätti täysin Timothy Kirkhopin huomiota. Hän ei, tai hän jätti meidät huomiota, hän ei ottanut meidän esitystämme lainkaan huomioon. Ja kun kävin pakolaisleirillä kolme viikkoa sitten, niiden sosialisteista sanoi, että meillä on täällä avoimet rajat. Me työskentelemme komission kanssa avataksemme rajat. Täällä on kolme ryhmää, jotka sanoivat, jotka olivat edustettuina tuossa kokouksessa, sanoivat, että tuota viestiä ei saa välittää, se on vaarallista. Kansalaisjärjestötkin sanovat, että kysykää sosiaalisesti kollegoiltanne, mitä he sanovat näistä avoimista rajoista. Tuo välittää väärän viestin Afrikalle ja niille muille miljoonille, jotka haluavat maahanmuuttaa alueellamme. Meillä ei ole siihen varaa. Thank you. Mr. Corvin Mike. Kiitoksia. Korvin Mikke minuutti. Problem nie polega na tym. Kiitokset ongelma ei ole se, että tänne maahanmuuttajia virtailee, vaan se, että tänne tulee väärän tyyppisiä maahanmuuttajia. He eivät halua tehdä työtä, heille on luvattu kaikenlaisia etuja ja, ja niitä he ovat täällä ö, havittelemassa. Ja tässä nyt minä olen sitä mieltä, että olen samaa mieltä kuin tuo yksi diplomaatti, joka sanoi, että koko Afrikan kurjuus ja kaikki surkeus on nyt vyörymässä tänne Eurooppaan. Ainoastaan Unkari on näyttänyt tässä nyt toimivan. Meidän täytyisi nyt saada nämä kaikki ihmiset myös tekemään töitä ja täytyisi nyt olla maksamatta erinäisiä etuja ongelmat ongelmia on pyritty torjumaan ja meidän täytyisi nyt kaikkien kiinnittää huomiota siihen, että me tuhoa tätä kaikkea. Edustaja Mikke, te ette saa käyttää asiattomia sanoja, kun käy, käytte keskustelua parlamentissa. Kysymys on toisten kunnioittamisesta. Tämä teille huomautuksena. Haluatteko sanoa jotain? Okei, okay, missä Mikke? There... Edustaja Mikke. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? A Congo diplomat. A blue card. Yes, go ahead, Anna. Olkaa hyvä. Korvin-Mikke, I just want to know what fact... Edustaja Korvin-Mikke, halusin vain tietää, mitä tosiasi, mihin tosiasioihin pohjaatte sen, kun puhutte niin kuin juuri teitte tässä minuutti sitten. Onko teillä tosiasioita tämän pohjana? Tiedättekö, miten paljon muut maailman osat ovat ansainneet hyödyntämällä Afrikan mannerta satojen vuosien ajan. Minä haluan nyt kuulla tosiasioita. Kiitoksia edustaja Mikke. Nie bardzo, nie bardzo rozumiem. Me emme. Te ette oikeastaan ymmärrä, mikä tämä yhteys on tähän Afrikan hyödyntämisen tai riistämiseen. Yhdysvallatkin teki sitä ja sillä menee loistavasti. Minä vain viittasin Kongon diplomaattiin, kun ihmisen mielipiteessä, joka tuntee paljon maahanmuuttokysymyksistä, kysymyksiä Afrikasta. Tiedän, että kun ei makseta ihmisiä siitä, että eivät tee mitään, niin ne, eh, heidän asemansa kärsii siitä. Ihmisten täytyy saada tehdä työtä eikä saada pelkkiä tukia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Engel, puolitoista minuuttia. It's Not... Kiitos puhemies. Ei ole aina äh, havaita, minkälaisia surrealistisia reittejä keskustelumme joskus polveilee. Minä olen nyt myös havainnut, kuinka moneen otteeseen tässä on puhuttu Britannian veronmaksajista ja myös siitä, ettei unionin tukia olisi tarjottu heille. Me meidän täytyy nyt, nyt katsoa, miten tuossa 23. kesäkuuta äänestyksessä käy. Ovatko sitten Britannian veronmaksajat tyytyväisiä? Hyvä puhemies. Seuraavat sanat vielä. Nimittäin haluaisin uskoa, että se, mitä olette nyt tässä sanoneet, niin oli riit- öö, on totta, mutta se ei riitä lähellekään ehkäpä vähän aikaa se toimii tietylle osalle Afrikan maita, mutta sitten jos ajattelemme koko Afrikkaa, ja Afrikan suunta, suunnanmuutosta dynaamisempaan kasvun suuntaan. En usko, että se sitten auttaa, jos me otamme tämän, nämä rahat Euroopan kehitysrahastosta, niin se varmasti on paljon vähemmän kuin se, mitä Kiina sijoittaa Keski-Afrikan valtioihin tulevien vuosien aikana. Eli tässä nyt on selvä ero aikeidemme ja sitten varsinaisten toimiemme välillä, jos sitten pahin on odotettavissa. Ja todellakin nyt toivoisin, että me oikeasti voisimme nyt saada jonkun afrikkalaisen renessanssin tästä aikaiseksi, mutta tuskin näillä keinoilla siihen päästään. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντεμόντε. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa Demonte. Minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Viimeiset tragediat Libian rannikolla muistuttavat meitä siitä, kuinka tämä ilmiö edelleenkin hätätilanteessa. Nämä turvapaikanhakijat, se on heille ainoa mahdollisuus päästä Euroopan, päästä siis Välimeren yli. Ja tänä päivänä täällä keskustelussa pyrimme ratkaisemaan uudestaan tämän pakolaiskriisin tekemällä yhteistyötä lähtömaiden kautta kulkumaiden kanssa. Ja pyrimme tarjoamaan näille infrastruktuuriprojekteja ja resursseja, jotka eivät ole pelkästään yhteisön budjetista lähtöisiä varoja. Tämä on pelkästään alku sille, että voidaan parantaa Euroopan tilannetta tällä alalla. Italia pyytää tämän suuntaista politiikkaa. Maahanmuuttovirtojen ongelma pitää katsoa nopealla aikavälillä. Tämän päivän toimenpiteet ovat tärkeä panos kaikille tässä. On tärkeää, että muistaa, että kyseessä on eurooppalainen ongelma, eikä pelkästään vain muutaman eurooppalaisen valtion ongelma. Kiitoksia edustaja Sillä minuutti. Komissaari, vicepresidentti Kunks, Euroopan komissio Hyvä komission edustajaa. Nyt komissio käyttää toisen tyyppisiä keinoja kuin Marokon ja Libyan tilanteessa, kun maahanmuuttajia tuli Espanjaan kymmenisen vuotta sitten. Yritetään maksaa ihmisille, etteivät he tulisi tänne. Mogherinikin viittasi tähän ja sanoi, ettei tämä ole pelkästään unionin asia, vaan maailmanlaajuinen asia. Se on tietenkin totta. Ja mm, investointeja pitäisi tuoda avun sijaan. Unionin kehys on kuitenkin myös muuttunut ja me olemme olemme tietysti nyt saaneet kuulla, että kaikki maahanmuuttajat saisivat tulla tänne tekemään työtä Euroopan unionin talouden eteen. Miten tämä sitten vaikuttaa nuorten ihmisten tilanteeseen työmarkkinoilla? ja meidän täytyisi pystyä jakamaan kaikki turvapaikanhakijat jäsenvaltioihin tasaisesti, mutta nyt tässä on vain valtiot toisiaan vastaan ja myös rikollisjärjestöt ovat toimineet, hyötyneet tällaisesta maahanmuuttoliiketoiminnasta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Edustaja Paet seuraavana minuutti. Kiitoksia Luonnollisestikin järjestelmällinen lähestyminen maahanmuuttokriisiä kohtaan on äärimmäisen tärkeää ja siitä syystä tämä aloite on erittäin hyvä. On aivan selvää, että tähän mennessä Euroopan unioni eikä koko maailma ole tehty, tehnyt riittävästi, jotta maahanmuuttajilla olisi mahdollista saada turvallinen turvapaikka mahdollisimman lähellä omaa kotiaan. Esimerkiksi Syyrian pakolaiset Turkissa, Jordanissa, Libanonissa tarvitsevat työtä, koulupaikkoja lapsille ja terveydenhoitoa, jotta voivat sitten myöhemmin palata kotimaahansa. Suurin osa sotapakolaista ei edes halua Eurooppaan, vaan ovat pakotettuja siihen. Euroopan unionin täytyy tukea huomattavasti enemmän pakolaisia lähellä kotimaitaan, esimerkiksi YK pakolaisjärjestön kautta. Se vähentää jo painetta, joka kohdistuu Eurooppaan ja myöskin tragedioita Välimerellä. Jos kuitenkaan näissä maissa ei ole perustavanlaatuisiakaan vaatimuksia täytetty, silloin ei auta mitkään sopimukset edes Turkin kanssa. Meidän täytyy löytää uusi tapa toimia. Puhemies, kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Sili Kiotis, minut. Siis Kiitos kollegat. Me puhumme tänään uudesta maahanmuuttosomuksesta, mutta samalla tilanne heikkenee. Tuhannet ihmiset nuoret ihmiset, lapset ovat lähteneet tälle vaaralliselle tielle. 900 ihmistä on juuri saapunut yli meren. Ja voi olla, että EU jatkaa tätä strategiaa ja on edelleenkin epäsolidaarinen, sulkee rajansa ja pyrkii palauttamaan pakolaiset. Mutta ne ovat ihmisiä Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat lähteneet tälle vaaralliselle reitille. He ovat riskeeranneet samalla oman elämänsä, oman henkensä. Joutuvat sitten tällaiselle keskitysleirille. Tässä meidän pitää tarttua nyt välttämättä välittömästi toimeen, luoda yhteinen turvapaikkajärjestelmä, joka perustuu solidaarisuuteen ja reiluun jakoon. Meidän pitää katsoa, että me luomme velvoittavan turvapaikkajärjestelmän. Meillä pitää olla myöskin soveltuvia vastaanottopaikkoja näille ihmisille. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Annemans. Hyvät kollegat, vallanpitäjät tässä salissa nimittävät tätä sopimukseksi, jonka nimi on Migration Compact. Oletteko sitä mieltä, että tämä lisää eurooppalaista yhteenkuuluvuutta? Voin vakuuttaa siitä, että se on kaikkea muuta kuin sopimus. Näin avataan ovi apposen auki sille, mitä nimitätte lailliseksi maahanmuutoksi, jotta voidaan edelleenkin tehdä lisää kiristyssopimuksia Erdoganin Turkin kanssa, jotta voidaan katsoa sitä, minkälaisia muita velvollisuuksia meille vielä syntyy tämän sopimuksen kanssa? Yhä enemmän rahaa, yhä enemmän veromaksajan rahoja, yhä enemmän maahanmuuttoja. Euroopan kansalaisia on varoitettu Schengenin epäonnistumisesta, syntyy Euroopan avoimen, avoimen politiikan epäonnistuminen ja sen seurauksena me tarvitsemme yhä vähemmän eurooppalaista lähestymistapaa maahanmuuttokysymyksissä. Puhemies, kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Raade. Kiitos puhemies. Tämä ennennäkemätön viime vuosien maahanmuuttokriisi on osoittanut, ettei yksikään valtio pysty sitä ratkomaan yksin. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista ratkaisua tähän sekä yhteistä tiivistä yhteistyötä. Ja uskon, että unionin täytyy seuraavia linjoja jo kulkea. Meidän täytyy saada selville, kuka on taloudellisista syistä liikkeelle lähtenyt henkilö ja kuka on varsinainen pakolainen. Ja sitten meidän täytyy myös vahvistaa laillisia reittejä päästä Euroopan unioniin ja luoda sellainen kehys, joka toimii, koska nyt meillä on sellainen kehys, jonka, jonka mohjataan laittomasti pääsee rajojen yli helpostikin. Ja ei pitäisi myöskään ole varmistaa, että kaikki taloudelliset pakolaiset saavat saman tuen kuin sotaa pakenevat henkilöt. Ja sitten vielä täytyy saada palautettua lähtömaihin ne henkilöt, joilla ei ole oikeutta jäädä unionin alueelle. Meidän täytyy myös takaisinottosopimukset saada allekirjoitettua kyseisten kolmansien valtioiden kanssa. Ja sitten vielä nämä ö, nämä hotspot, nämä keskukset pitkin Euroopan unionia, ne täytyy saada toimimaan ja sitten täytyy niissä miettiä myös kansainväliseen suojelun piiriin kuuluvia ihmisiä ja he pääsisivät sitten Euroopan unionille. Ja sitten täytyy selvittää sitä, mitä turvapaikka oikeastaan tarkoittaa. Ja meidän täytyy vahvistaa myös kansainvälistä yhteistyötä. Se on tietenkin myös merkittävä unionin toiminnan rinnalla. Kiitoksia edustaja Howard, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä tiedonanto on hyvä. On aivan ymmärrettävää, että prioriteetti annettiin Turkkineuvotteluille, mutta myös muut haavoittuvammat maat eh, tarvitsevat huomiotamme. Se on tänään tunnustettu. Mutta kun vain 80 miljoonaa annettiin 1,8 miljardin säätiölle Afrikalle, meidän täytyy vaatia sitä, että uutta rahaa käyttöön. Muussa tapauksessa enemmällä enemmästä tulee ehkä enemmällä vähemmän. Meidän täytyy myös tarkastaa köyhyyskysymyksiä ja niihin liittyviä joukkovelkakirjalainoja, joita hyödyntää tässä suhteessa. Ne osoittisivat solidaarisuuttamme muulle maailmalle. YK on konferenssi, joka koski rahoitusta ja kehitystä, otti esille COP21 ja Euroopan oman tuen rahoitustransaktion verolle meidän täytyy toimia tässä suhteessa, jotta voimme vastata uusiin kansainvälisiin haasteisiin. Se, että tehdään suuri sopimus äh, toisen kolmannen maan kanssa siitä, mihin pakolaisia suunnataan, se on epämukavaa. Mutta me olemme tehneet tämänkaltaisia sopimuksia useiden vuosien ajan erilaisissa kauppasopimuksissa. Jos tämä raha todella käyttää tähän, jos ymmärretään, että 86 prosenttia ei ylipäätään tule tänne Euroopan alueelle. Jos tämä uusi raha ennen kaikkea parantaa niiden ihmisten elämää, jotka ovat siellä pakolaisina, ja kaikkien niiden ihmisten elämää, jotka elävät niissä maissa, joihin nämä pakolaiset lähtevät, niin silloin se tulisi antaa ja meidän tulisi tukea sitä. Tämä tiedonanto ensimmäisessä käsittelyssä se vaikuttaa vielä menevän siihen ansaan, että me olemme paljon tehokkaampia rahoittajina kuin poliittisena toimijana. Minusta on hyvä, että pyrimme kohti globaalia diplomatiaa tässä suhteessa, mutta olisin halunnut nähdä enemmän painotusta Euroopan diplomaattiselle roolille konfliktiratkaisussa, kuten myöskin aktiivisille toimenpiteille ihmisoikeuksien ja humanitaarisen lainsäädännön tukemisessa. Ei pelkästään, että tässä näitä asioita sanotaan, vaan myös toimitaan ja korkea edustaja varapuheenjohtaja ovat täällä. Hänellä ja varapuheenjohtaja Timmermansilla on meidän täysi tukemme. Kiitoksia edustaja Howard. Ja nyt Korvi Mikki on pyytänyt puheenvuoroa. Työjärjestyskysymys. I don't want to answer a member who has made this puhemies. Ei halua vastata tällaiselle jäsenelle, joka on antanut tällaisia kommentteja täällä. Äh, valitan. Äh, edustaja Hauit ei halua vastata teiltä sinistä korttia. Mutta edustaja mikä? Käytäkää puheenvuoro. In my, in my speech there was used a word, in English word shit. It was not in my It was not, not, not my... Täällä käännöksessä käyttää, että saa shit, ja se oli Shambo, ja se ei ole mitenkään tämä vahva käännös. Ja saksassa oli Abschaum, joka on englanniksi scam, ei siis shit. Siis en ole vastuuta näistä käännöksistä täällä, tulkkauksista. Hyvä, hyvä. Selvä. Mukavaa se nyt joka tapauksessa ei ollut se, mitä te sanoitte. Edustaja Sulik, seuraavaksi minuutti. Die politischen Eliten der Euro- Kiitoksia Euroopan unionin poliittiset elit ovat liian heikkoja, jotta voivat todellakin suojella Eurooppaa. Mieluummin he maksavat muille maille, jotta he sitten pitävät maahanmuuttajat pois täältä. Tämä on todellakin vaarallista, koska se tekee meistä riippuvaisia näistä maista. Makedonian rajan sulkeminen sittenkin vähensi pakolaismääriä, eikä tämä epäilyttävä sopimus Turkin kanssa. Kuten Italiakin ymmärsi, että heidän pitää su- suojella rajoja, muuten sen tekee Itävalta Brennerin solassa. On illuusio, että tästä jakomekanismit tai, tai Sako tai Afrikan velkakirjat ovat ongelman ratkaisu. Joo, kyllä autetaan niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, mutta autetaan heitä siellä. Euroopan kansojen enemmistö vastustaa massamaahanmuuttoa. Jos tämän päivän poliittinen eliitti ei ymmärrä sitä, etkä pysty suojelemaan Eurooppaa, niin ihmiset valittavat, ää, valitsevat ääripolitiikkoja virkoihin, koska nykyiset poliitikot ovat epäonnistuneet omassa tehtävässään. Edustaja Sulik, edustaja Kostalta sininen kortti. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Missä toteutettu Italian pitäisi sulkea rajansa? Tarkoittaisiko tämä, että meidän pitäisi sitten heittää mereen nämä ihmiset, jotka ovat tulleet mereltä, ja palauttaa heidät maihin, joissa on sitten sotaa ja vainoa. Siellä on siis naisia ja lapsia. Mitä tarkoittaa siis palauttaa heidät sinne merelle vai kuinka? 30 sekuntia aikaa vastata. Edustaja Schulik. Sie müssen sie nicht wieder zurück. Ei heidän tarvitse palauttaa mereen eikä myöskään ampua heitä. Heidät voidaan palauttaa sinne, mistä he ovat lähtöisin. Sinne pitäisi Euroopan, Euroopan kerrostansia keskusleirejä, kuten Libiassa on ja Turkissa on. Niin sellaisia Libyassakin voi olla tällaisia, kuten Libanonissa on. Tämä on siis se ratkaisu, mutta ei saa jakaa niitä sitten Euroopassa kaikille takaisin, palauttaa niitä sitten salantopaketeissa. Minuutti, Telitska. Sure, Vice President, Hyvä komission varapuheenjohtaja, niin tässä nyt sitten täytyy miettiä sitä, miten Turkista ja Turkia ja Kreikan kautta kulkee rikolliset järjestöt ja salkuviettävät ihmisiä tänne. Tämä on reittinä hyvin riskialtis ja kuolemavaarallinen. Me voimme keskustella yksityiskohdista, meillä on erilaisia näkemyksiä tähän asiaan, mutta ehdotuksenne on kuitenkin oikea lähestymistapa. Meidän täytyy kiinnittää investointeja investoinnit, kehitysapu ja nämä maahanmuuttovirtojen valvonta yhteen ja varsinkin miettiä sitten näitä ongelmien varsinaista ydintä. Ja ihmisoikeusongelmat Turkissa ja muualla tietenkin vaativat myös pohdintaa. Tämä on kuitenkin oikea lähestymistapa, mutta se ei välttämättä toimi riittävästi, jos meillä ei ole vakavaa maahanmuuttopolitiikkaa olemassa ja sitä meidän todella täytyy vielä kehitellä, jos saadaksemme tasapainon aikaan. Ja sitten lopulta voimme luoda tällaisen yhtenäisyyden Euroopan unioniin, jotta voimme löytää eurooppalaisen ratkaisun. Ja siinä hetkessä sitten tämä polarisoituminen, joita meillä monen asian kanssa on, jo voisi hä- hävitä. Kirja Bizzotto. Kiitoksia, edustaja Bizzotto. Minuutti. Kiitoksia, puhemies. Meillä on myöskin, myöskin Rentsin hallitukselta kuulet vastaavanlaisia puheenvuoroja, että tällainen laiton maahanmuutto on, on riski Euroopalle ja sitten me kutsutaan myöskin täällä rasisteiksi. Te olette tehneet paljon puhetta, mutta ette tehneet mitään tosiasioja. Ja olette pilottaneet päänne vaan hiekkaan. Ja käytätte, käytätte russeja kaikkien auttamiseen. Hävetkää, hävetkää, koska te olette myöskin tämän massainvasion tukijoita. Tämä on taas turhaa, kuten ollut aikaisempi siis Tur- Junckerin suunnitelma maahanmuuttajien tukemiseksi. Ja traagista on se, että todellakin Italia on vaikeuksissa, koska päivittäin tulee tuhansittain pakolaisia Italiaan. Pakolaiset pitää pysäyttää heti ja rajat pitää sulkea saman tien. Meidän pitää suojella meidän rajojamme. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Brock. Puhemies, hyvä varapuhemies, hyvät komission edustajat. Kun kuuntelen täällä muutamia puhuja, pitää todeta, että ne, jotka eivät halua pakolaisia, jollakin kaikin keinoin haluat estää sen, että pakolaiset tulevat. Ja tämä on todellakin se tekopyhyys, mikä heille, mikä juuri tähän liittyy. Niin se, että auttaa Turkkia, voidaan estää ihmiskauppiaiden toiminta ja voidaan antaa ihmisille pakolaisille apua Turkissa. Ja, että, ja tämä alkaa pikkuhiljaa toimimaan. Tämä pitää hän selkeästi todeta. Eihän tietenkään voida palauttaa näitä veneitä hinaamalla takaisin, jos ei, jos ei maalta vastaa. Joten Nyt pyritään tätä levittämään sitten Afrikkaan saakka, ja tämä on vielä vaikeampi tilanne, koska siellä on kehitysongelma. Se, niiden ihmisten auttaminen siellä, jos siellä on kehityspotentiaalia, ja auttaa heitä sillä tavoin, että pakolaiskeskuksissa on soveltuvat olosuhteet, voivat olla lähellä omia kotimaitaan. Ja näin toimitaan sitten Afrikan rannikon ihmiskauppiaita vastaan. Nämä ovat ihan järkeviä ehdotuksia niin ehdotukset tyttöä täällä, että kun ihmiset ovat merellä, heidän pitää, palauttaa, heidän pitää pelastaa ja, ja tämä on selvä. Kristinä, kristittyinä meidän pitää näitä tehdä. Meidän, mutta meidän pitää tehdä asioitakin järkevästi ja tämä on se ainoa tapa. Ja tämän takia pyydän, että jatkatte ehdotustanne sen käsittelyä ja panette sen käytäntöön. Kiitoksia, edustaja Brock. Nyt täällä on kokonainen sinisten korttien meri, josta annan vain yhdelle puheenvuoron ensimmäiselle. Sulik ja Telitska pyysivät sinistä korttia myöhemmin ja he ovat jo saaneet puhua. Eli Kriste, teillä on puolitoista minuuttia aikaa. Hyvä kollega, te viitasitte tässä niihin valtioihin, jotka eivät halua ottaa näitä maahanmuuttajia vastaan. Romanian presidentti Johannes on myös esittänyt tästä puheenvuoron. Mitä mieltä siitä olette? Also habe ich nicht gesagt. Ensinnäkään en puhunut tässä nyt maista, vaan tietystä kollegoista, jotka ovat pakolaisia vastaan ja samalla vastaamatonta toimenpiteitä, että eivät pakolaiset pääse tänne. Jos tämä tietenkin e- helpotinkin sijoittajat uudestaan, sitten tulee vähemmän pakolaisia. Ja sitten vielä uskon, että meidän pitäisi todeta, että vain siinä vaiheessa, kun toteamme nämä, tai näemme nämä syyt näissä lähtömaissa, siis, siis sodat, kehitysongelmat ja autamme heitä siellä, niin tämä on se oikea lähestymistapa, eikä saa päästä ihmisiä lähtemään merelle ja hukkumaan sinne tai tehdä piikkilanka-aitaa ympäri Eurooppaa. Kreikka ja Italia ovat suuria eurooppalaisia kulttuurimaita, enkä haluaisi tehdä heistä eurooppalaisia pakolaisleirejä, jossa on sitten vain raja, rajana piikkilankaa. Seuraavaksi Papadakis, minuutti. Kiitokset, puhemies. Uuden maahanmuuttosopimuksen ja uudelleensijoittamissopimuksen menestyminen liittyy siihen, saadaanko se täytäntöön pantua oikein. Mikäli ei, niin sitten ajaudutaan taas täydelliseen epäonnistumiseen, niin kuin meillä on ollut jo tuon uudelleen sijoittamisohjelman kanssa aikaisemminkin suuria ongelmia. Eli meidän täytyy toimia yhdessä, kunnioittaa ihmisoikeuksia laillisiin oikeisiin maahan pääsyreitteihin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota ja myös miettiä rahoitusmahdollisuuksia. Nämä ovat nuo päätekijät, joita täytyy, jotka täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy löytää yhteinen politiikka, yhteinen mm, ulkorajoja hallinta myös saada toteutettua ja myös kaikki laittomuudet saada lopetettua, mutta ei kuitenkaan sulkea rajoja. Kiitoksia ja Seuraavana. Kiitoksia puhemies. Kiitokset myöskin komission varapuheenjohtajille. Tämä tämän päivän ehdotus minusta menee oikeaan suuntaan. Meidän pitää aloittaa nyt tämä rohkea investointiprosessi näihin lähtömaihin, jotta he jäävät sitten sinne, jotta voivat kehittää niitä maita ja voida näin jarruttaa tätä prosessia. Tiedämme hyvin, että afrikkalaisten määrät ja ja kansalaisten lukumäärä on kasvamassa 30 vuotta. Se on huomattavassa kasvussa, joten nyt meillä on vielä aikaa puuttua tähän. Meidän pitää luoda vakaita suhteita näihin maihin. En tiedä, riittääkö 500 miljardia, mutta tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Totta kai meidän pitää tehdä vielä enemmän. Varapuheenjohtaja Timmerman puhui näistä positiivisten aloitteiden sekoituksesta. Haluaisin kuulla, minkälaisia ajatuksia hän on ja minkä, minkä maiden kanssa hän aikoo tehdä, koska kaikki Euroopan maat kaivat halua olla mukana tässä. Vaikka tietenkin, vaikka olemme kaikki Euroopan maita, kaikki eivät tunne olevansa lähellä näitä lähtömaita. Meidän pitää tehdä kaikkien yhteistyötä yhteisenä rintamana. Tietenkin pitää myöskin katsoa sellaisia jarruttamia, joilla voidaan sitten estää se, että ei, ei kukaan pääse blokkaamaan tätä eurooppaista prosessia. Olette saanut From Julikalta sinisen kortin. Haluatteko vastata siitä? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitokset puhemies. Hyvä kollega taloudellisen tilanteen ja sosiaalisen tilanteen vuoksi ja myös sisällissotia on monissa Afrikan valtioissa, niin Euroopaan on nähtävissä entistä suurempien virtojen saapuminen, varsinkin Afrikasta ettekö ole sitä mieltä, että unionin täytyy lopulta saada pitkän aikavälin strateginen poliittinen ohjelma aikaiseksi tätä ongelmaa vastaan? Ei kyse ole pelkästään tehokkaista ratkaisuista tai käytännön ratkaisuista, joita nyt voidaan käyttää. Me tarvitsemme myös pitkän aikavälin strategiaa. Kiitoksia. Sininen kortti ei tarkoita sitä, että voitte pitää mikään puheenvuoro. Teillä on 30 sekuntia Kiitos tästä kysymyksestä. Niin, tästä takia, josta puhun, ei ole mikään lyhytaikainen strategia, vaan tässä investoidaan afrikkalaisiin maihin. Totta kai tässä on myöskin lyhyellä aikavälillä palautetta tästä, mutta meidän pitää kyllä katsoa tätä asiaa. Ja jo vuosia olemme luoneet tästä näkökulmaa. Meidän pitäisi tehdä enemmän kuitenkin, että tämä toimisi. Joten olen samaa mieltä, että pitää olla pitkä ja pitkän aikavälin strategia ja käyttää myöskin muitakin välineitä tähän. Kiitoksia edustaja Rodriguez seuraavaksi. No hyvä vara puheenjohtaja ja hyvät kollegat, valinta on ihan selkeä. Joko Eurooppa ja vanhaksi mantereeksi puolustuskannalle, tai se luo kumppanuuden toisten maiden kanssa tulevaisuuden varalle, jotta voidaan paremmin hallinnoida maahanmuuttovirtoja ja tukea maahanmuuttajia. Valinta on ihan selvä. Tietysti tämä merkitsee suurta ponnistusta, suurta ponnistusta, joka pohjautuu investointeihin, mutta haluan myös korostaa sitä, että investoinnit merkitsevät työpaikkoja. Useita uusia työpaikkoja voidaan luoda sekä eurooppalaisille että naapurimaan ihmisille. Minusta meidän tulisi tätä työpaikkaperustelua käyttää näiden aloitteiden pohjana, jotta voidaan vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne suuntaavat enemmän voimavaroja näihin aloitteisiin. Mehän tarvitsemme enemmän rahoitusapua jäsenvaltioista, ja tähän mennessä nuoret ovat ymmärtäneet tämän erittäin hyvin Euroopassa. He ovat tätä mieltä Monia aloitteita on tehty tämän suuntaisesti ja ilolla voin ilmoittaa, että hyvin pian nämä organisaatiot esittävät konkreettisia ehdotuksia juuri tämän suuntaisesti, puhemies. Kiitoksia edustaja Rodriguez. Te saitte sinisen kortin Telitskalta. Mutta Telitska, tehän puhuitte jo 10 minuuttia sitten. Eli enpä annakaan teille mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa. Tässä on menty jo liian pitkälle muutenkin. Kiitoksia siitä, että ymmärsitte. Seuraavana edustaja Rangel, puolitoista Kiitos, puhemies. Minä haluaisin ensiksi ottaa esille sen, mikä minusta on kaikista merkittävintä. Meidän täytyy tosiaankin nyt kiittää komissiota siitä, että se on ymmärtänyt, että tässä on kyse rakenteellisista ongelmista. Meillä on tietysti aivan kiireellinen ongelma. Meidän täytyy pelastaa ihmisten henkeä, henkiä. Ja se, koska joka päivä Välimerellä monen ihmisen henki on suuressa, suuressa vaarassa. Ja siinä ei sitten voi tehdä mitään muuta kuin toimia nopeasti. Tämä on tietenkin sitten myös sellainen ongelma, johon tarvitaan rakenteellisiakin toimia, muitakin kuin lyhyen ja keskipitkän aikavälin sopimuksia. Ja todellakin Afrikan kysymys on aivan perustavanlaatuinen tässä. Minä tunnen paljonkin tuota Afrikan tilannetta ja tiedän, että sieltä on tulevina vuosina tiedossa maahanmuuttajavirtoja. Ei tämä nyt yksi, kaksi lopu, ei kyse ole mistään suhdanteesta ainoastaan, vaan meidän täytyy sitten toimia erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja tästä syystä komissio on nyt sinänsä oikealla reitillä. Unionin jäsenvaltioiden täytyy käsittää, että mikä tilanne nyt on ja että jos haluamme tähän pakolaiskriisiin vastata, niin meidän täytyy myös pystyä miettimään niitä ratkaisuehdotuksia, joita komissio on esittänyt. Kiitokset teille. Kiitokset komission edustajille. Ei alkuunkaan helppoa ole tällaisia ehdotuksia tehdä, mutta onnittelut. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fajon. Kiitoksia puhemies. Me nyt luomme kumppanuuksia Afrikan suuntaan, mutta tämä on huolestuttavaa, koska Afrikan köyhyys ole eilen syntynyt, vaan, vaan se on ollut jo kauan aikaa siellä. Toivottavasti nyt ei ole liian myöhäistä, sillä myöskään jäsenvaltioiden kesken ei ole mitään kovinkaan suurta solidaarisuutta eivätkä valtiot Afrikassa saa anna sitä, mitä he lupaavat. Minun mielestä tämä maahanmuuttokriisi ei ole pelkästään eurooppalainen kriisi ja tuo tätä globaalia lähestymistapaa, mutta pitää miettiä myöskin, minkälaisia vaikutuksia tällä on, kun puhuitte tästä sommuksesta. eli niille valtioille, jotka eivät osallistu tähän. Me tarvitsemme enemmän investointeja, mutta emme saa pelkästään panna taakkaa Afrikan kannettavaksi ja sulkea Euroopan rajoja. Emmekä saa sallia myöskään sitä, että eurooppalaiset varat menevät vääriin käsiin. Meidän pitää olla tietoisia siitä, kuka nämä varat saa. Meidän pitää katsoa, että meillä on rehellisiä toimijoita ja pankkeja Afrikassa ja luomme sitten laillisia maahanmuuttoreittejä. Balkanin reitti on nyt suljettu ja myöskin välimerellä pitäisi ihmisten kuolemisen loppua, mutta aina uusia renttejä syntyy. Joten huomauttaa siitä, että maahanmuuttajat voivat Kreikassa tehdä pelkästään Skypein kautta tämän pakolaishakemuksensa. Meidän pitäisi muuttaa tätä. Ja olen myös sitä mieltä, että maahanmuuttoasioissa vaaditaan strategista lähestymistapaa, mutta emme saa pelkästään rajoittaa maahanmuuttovirtoja, vaan luoda reilua yhteistyötä Afrikan kanssa poliittisesti ja taloudellisesti, ja meidän pitää myöskin luoda parempia ihmiskontakteja sinne. Kiitoksia. Teillä on sitten myöskin sininen kortti, edustaja Fajon. Te puhuitte aiemmin, joten pahoittelen kuten te Litskakin tekään, ette saa nyt käyttää puheenvuoroa. Ymmärrän, että nämä kysymykset ovat erittäin kiinnostuksia, mutta me olemme nyt jo kovasti myöhässä kirkossa seuraavana. Näemme, että Afrikassa tapahtuu väestöräjähdys. Se yhdistettynä köyhyyteen ja sotiin merkitsee sitä, että meidän täytyy tarkastella seuraavaa kysymystä voisivatko massiiviset, ja puhun nyt miljoonista afrikkalaisista, jotka tulevat Eurooppaan, niin voisiko osa tätä ratkaisua olla se, että Euroopan komissio nyt pyrkii tässä vastaamaan kaksiteräisesti. Se sanoo ei, mutta samalla sanoo, että me ehdotamme tätä uutta puitteistoa yhteistyöksi, joka tarjoaa paljon kannustimia Afrikan maille ja naapurialueillemme. Jos vakuutatte meidät siitä, että tämän suunnitelman turvina jotta tehdä jotain sen suhteen, että raha on, raha on, pelkkä, on tuhlattu pelkästään näihin tarkoituksiin. Niin silloin ehdotuksenne on hyvä. Muussa tapauksessa meillä on pelkästään sellainen mekanismi, joka siirtää rahaa sellaisille henkilöille, jotka ovat vallassa Afrikassa. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Schlein, minuutti. Kiitoksia puhemies. Ei ole mitään epäilystä siitä, että ovat tärkeää, että investoidaan Afrikkaan. Pitää luoda laaja yhteistyöohjelma. Kuitenkin tämä ohjelma ja ehdotus se pitäisi sit sopeuttaa kolmansien maiden mahdollisuuksiin ja katsoa niitä maita, jotka, joista ihmiset pakenemaan ja antaa myöskin ehdollisuus tälle yhteistyölle. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä koskee kaikkia suhteita näihin kolmansiin maihin, jotka pitää perustua vastavuoroisuuteen. Ennen kuin jaetaan rajanvalvonta, varoja, meidän pitäisi antaa mahdollisuuksia myöskin näille ihmisen mahdollisuus toimia siellä omissa maissa, näin tarttua näihin syihin tämän maahanmuuton takana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää ei pelkästään sulkea rajojamme, vaan meidän pitää katsoa niitä yhteisiä toimenpiteitä, voimme tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Ja näin päätämme puhujaluettelon läpikäymisen ja siirrymme puhujaluettelon ulkopuoliseen menettelyyn. 17 puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ymmärtänette, että 17 puheenvuoroa ei voida käyttää. Viisi myönnetään, yksi jokaisesta poliittisesta ryhmästä. Edustaja Kelly ensimmäisenä. Olen kuullut tätä keskustelua alusta lähtien ja luonnollisestikin kyseessä on erittäin ristiriitainen aihe ja sen seurauksena myös itse tämä keskustelu oli hiukan ristiriitainen. Samalla pitää kuitenkin kiittää komissiota siitä, että se ensinnäkin on vastannut tähän erittäin haastavaan aiheeseen ja että se on ottanut johtajuuden käsinsä. Hyvin usein se on aivan minimaalista. Ajatus uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan kanssa on järkevä kun käytetään kauppa- ja talouspolitiikkaa vipuvaikuttimina ja sitten suunnataan raha sinne, missä tarvitaan eniten. Lisäksi pyritään saamaan laillisia maahanmuuttoja eikä laittomia niinkään. Kaikki tämä on hyvä ja se on tarpeellista. Erityisesti myös painotus sen suhteen, että tässä on kyseessä maailmanlaajuinen ongelma. Eurooppa ei kykene ratkaisemaan sitä yksin, se voi osoittaa johtajuutta ja kuten COP21, toivoa, että me saamme aikaiseksi globaalin sopimuksen pitkällä aikavälillä. Ja näin voimme äh, myöskin säännellä näitä maahanmuuttovirtoja, varsinkin niiden kohtalo silloin paranee, jotka joutuvat pakenemaan. Kiitoksia. Seuraava puhuja ja minuutti. Kiitos. Minä olen ollut kolme vuotta tässä talossa ja puhunut maahanmuutosta ja sen synnyttämistä ongelmista. Ja olen puhunut siitä, että kansalaisille täytyisi antaa toivoa omassa valtiossaan ja näin heitä voitaisiin myös suojella kuolemalta välimerellä tällainen holtiton maahanmuutto on järkyttävä asia. Olen tyytyväinen komission esittämään puheenvuoroon ja komission ohjelmiin ja siihen, että keskitytään varsinkin Afrikan lähtömaihin ja investointeihin yksityissektorilla ja tarjotaan taloudellista tukea. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että nämä miljardit, joita ohjataan tukeen ja investointeihin, todellakin auttavat ruohonjuuritason kansalaisia. Muussa tapauksessa ongelma jatkuu. Tuon logo minuutti. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията, предложенията и политиките на... Kiitoksia. Komission ehdotukset laittoman maahanmuuton ratkaisemiseksi. Tämä on tällainen floppi. Jos todetaan, että kuka tahansa maahanmuuttaja voidaan kutsua tänne näin paikan päälle, pakolaisia, kun suurin osa heistä ei ole pakolaisia, vaan laittomia Tämä on floppi, koska tuota, täällä voidaan myöskin jakaa heitä, antaa, laittaa väkeä väliaikaisesti hoitoon tai jatkuvasti. No mitä ne tapahtuu, mitä ne voidaan jakaa täällä. Ja sitten tämä on myöskin floppi tämän diktaattori Erdoganin kanssa. Tehdään sumus diktaattorin kanssa, henkilön kanssa, joka rikkoo ihmisoikeuksia päivittäin ja rikkoo oikeusvaltiosääntöjä päivittäin. Ja te lupasitte myöskin maksaa miljardeja lunnaina tälle henkilölle Erdoganille. Minulla on ehdotus kollegoille, jotka toteavat täällä koko ajan, että kyllä me voimme toivottaa kaikki maahanmuuttajat tervetulleeksi. No ottakaa maahanmuuttajaperhe kotineen, katsokaa, näyttäkää mitä tehdään. Kiitoksia edustaja De Sarnes. De Sarnes, minuutti. Niin, tämä on kiinnostavaa keskustelua, mutta mielestäni täytyy todellakin Euroopalle saada selvä strategia ja selvä visio ei välttämättä nyt ole juuri sillä he, se, siinä, olla siinä tilanteessa vielä. Meidän täytyy luoda todellista kehityspolitiikkaa ja tässä me olemme kuulleet jo, jo niistä, jotka antavat eniten rahaa Afrikalle. Meidän täytyy miettiä uudelleen tuota kehitysapua, jotta se olisi todellakin tehokasta ja meidän täytyy luoda myös lailliset reitit myös talouspakolaisuudelle. Siten me ainoastaan voimme torjua laitonta politi- laitonta maahanmuuttoa. Näin me voisimme antaa tällaisia monikäyttöviisumeita, jossa voisi tulla muutamaksi kuukaudeksi työhön, sitten palata kotiin ja sitten taas palata hetkeksi aikaa, varsinkin maa, maanviljelyksessä ja niin poispäin, jossa nytkin on valtavat määrät laittomia henkilöitä töissä. Ja sitten myös tuo ö, takaisinotto täytyisi saada sopimaan, sopimuksissa toimimaan. Ehkä täten Eurooppa voisi lopulta vastata ongelmaan. Kiitoksia. Ja sitten puolitoista minuuttia Kiitos puhemies. Hyvä Mogherini, hyvä Timmermans. Uskon, että te kovasti vilpittömästi toimitte, mutta tässä nyt on vaan kuultu paljonkin kaunopuheisuutta. Eh, aika lailla eh, tuskin jäsenvaltiot kuitenkaan ovat näin lyhytnäköisiä. Pitkän aikaa on myös ollut tiedossa, että ihmiset kuolevat myös jo Afrikan mantereella pyrkiessään Välimeren suuntaan. Eli me todellakin tarvitsemme nyt ratkaisuja ratkaisuja itse Afrikkaa varten. Tästäkin on puhuttu jo pitkät ajat, mutta juuri mitään ei ole tehty. Tietysti on kaikenlaista saatu aikaan, mutta ei, ei kuitenkaan riittävästi. Eli minä, minä haluaisin tietää komissiota nyt seuraavat vastaukset. Miten nyt ulkopolitiikkaa, talouspolitiikkaa, sotilaallista politiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa Afrikan suuntaan voitaisiin muuttaa, koska nyt todella tästä on kyse. E, ei tässä ole kyse pelkästään strategisesta liitosta. Olo, και Kiitoksia. Ja näin on päätetty tämän puheluettelon ulkopuolinen menettely. Seuraavaksi edustaja Mogherini komissiosta. Uh, Kiitoksia puhemies. Kun joskus kuuntelin näitä kommentteja täällä, niin olin ihan rehellinen. Niin huomasin, että ehkä tämän ehdotuksen tarkka lukeminen voisi olla hyväksi. Aloittaa sen faktoista. Tämän keskustelun aluksi Täällä sekoittiin monia asioita. Perosta kysyi täällä alussa 40 elää paikan päällä, että onko tämä nyt sitten Turkin sopimuksen kaltainen asia. Eikä tilat ovat erilaiset. Kuten Frans mainitsi aluksi, Turkilta olemme periaatteessa syyrialaisia pakolaisia, toivottavasti väliaikaisesti tätä työstää vielä muotoihin turvapaikanhakijoita. Ja ja tämä on tietyn Euro- maan kansainvälisen lainsäädännön puitteissa tapahtuvaa. Ja pyrimme tekemään tämän tavallaan välittömästi, mutta, mutta teemme tämän tällaisen niin hätätoimenpiteenä tätä. Mutta nyt tämä ehdotus on vain toisenlainen. Tämä alkaa siitä tosiasiasta, että Afrikan kanssa meillä on yhteinen etu siinä, että kehitetään tätä mannerta kumppanuuden hengessä. Ja monet kysyvät, että miten afrikkalaiset ovat suhtautuneet, tähän. Kyllä, oikein hyvin. Eilen olin New Yorkissa turvallisuusneuvostossa ja afrikkalaisten maiden kanssa ja latinalaisen Amerikan maisten kanssa keskustelemassa. Ja totta että tämä on ihan oikea tapa lähestyä asiaa, koska loppujen lopuksi nyt ei pelkästään investoida kehitysapuun, mikä on tavallaan myöskin oikea asia, mikä, mutta Toisaalta haluan todeta, että Euroopan unioni on kaikkein suurin lahjoittaja maailmanlaajuisesti. Jos haluatte, voin antaa teille luvutkin tähän. Myöskin Afrikan luvut. Kansainvälisesti yli puolet virallisesta kehitysavusta 68 miljardia euroa 2015 ja yli 20 miljardia tukea Afrikalle vuosittain. Tästä olen ylpeä. Tämä on ihan oikea asia tehdä, mutta tässä on toinenkin asia. Menkää Etiopia, Etiopia ja keskustelkaa siellä naisten kanssa tulppaisuudet vapaaehtoisesti, eivät siis Euroopasta, vaan, vaan tältä Arabian maista, koska olet siellä. Ja me voimme tarjota heille sitten koulutusta. Ja kuunnelkaa heidän tarinoitaan ja sitten tulkaa minun luokseni, niin että teemme täällä sopimuksia, jotka ovat heidän harteillaan tehtyjä. Ei, me suojelemme heitä. Ajatelkaa puhukaa nuoren naisen kanssa Nigeriasta, joka on löytyy seksiorjaksi Eurooppaan. Ja kertokaa sitten minulle, että tämä so- sopimus, jonka me tehdään Nigerian kanssa, ei ole nyt suojelmassa heidän oikeuksien ja, ja henkeään. No ei ihmisiä voi suojella pelkästään siitä pelastaa että merihädästä. Heidän henkensä voidaan pelastaa myöskin tämän matkan alussa. Menkää Lampedusaan ja kuunnelkaa siellä henkinjäädeiden tarinoita. Jos et voi matkustaa sinne tai lentää sinne, niin katso tämä elokuva Fuoco al Mare. Se esitettiin vähän aikaa sitten, pari kuukautta sitten parlamentissa. Kuunnelkaa näitä kertomuksia, jotka kertovat teille, että nämä ihmiset ovat joutuneet orjiksi jo heti, heti alussa. Heitä on suljettu vankiloihin Libyassa ja laivoissa ja suljettuneet sinne, jotka ovat sitten uponneet. Meillä on inhimillinen vastuu myöskin, ja Afrikan kumppailla myöskin inhimillinen vastuu suojella näitä henkiä. Tästä puhumme. Ja tekemällä tämän yhdessä kansainvälisten virastojen kanssa, teemme työtä UNHCRn kanssa myös, niin mistä me puhummekin tässä? On työpaikkojen luomista ihmisille – naisille, nuorisolle, menkää Akadeshin katsomaan. Se eli turismista ennen kuin turvallisuustilanne muutti sen mahdottomaksi. Tarjotkaa tälle nuorisolle työpaikkoja, jotka eivät liity mitenkään salakoulutusverkostoihin tai rikollisuuteen. Pitää työstää koulutusta, sosiaalista kehitystä, ihmisoikeuksia ja ihmisten suojelua. Tästä me puhumme täällä. Onko tämä riittävästi? Ei. Mutta, sorry, jos emme halua tekemään oikeaa asiaa nyt, niin kymmenen vuoden päästä meistä tulevat menen eteemme ja kohtavat ihan samat ongelmat. Ja ihmiset, ovat olleet täällä kymmenen vuotta sitten, he tietysti toivovat, että olisi tehnyt nämä asiat kymmenen vuotta sitten. Nyt, nyt tilanne olisi parempi Afrikassa ja myös Euroopassa. Meidän pitää aloittaa jostakin. Me tiedämme, hyvin, että tämä ehdotus ei tule nyt muuttamaan tilannetta täysin 24 tunnissa, mutta ei ole mitään politiikkaa olemassa, joka tekisi tämän. Ja meidän pitää lopettaa nyt tämä illuusioiden luominen. Mutta tässä on hyviä asioita, joita pitää tehdä ensin johdonmukaisesti kumppanuus hengessä, jotta voimme muuttaa asioita ja meidän pitää aloittaa tästä. Tätä me tämän, tänään erotamme täällä. Myöskin pitää olla laillisia kanavia maahanmuutolle. Tämä ei ole suoraan minun vastuualuettani, mutta tämä liittyy myös siihen, että jäsenvaltioiden pitää olla johdonmukaiset tehdä omat, oma osansa tästä ja muutkin toimijat maailmassa. Pois Amerikka ja Latinan Amerikan ja Afrikan kumppanit, kaikkien pitää tehdä oma tehtävänsä. Aina tapa muuttaa Afrikkaa. Se ei ole pelkästään meidän taistelumme, vaan se on myöskin Afrikan johtajuuden taistelu. Ja tässä me käymme kyllä tiukkaan taisteluun, koska ei ole mitään muuta tapaa muuttaa Afrikkaa kuin investoimalla sitä. Ja luoda investoinnilla myöskin sellaisia olosuhteita, että luodaan oikeusvaltiojärjestelmä ja yhteyksiä Afrikan mantereelle. Ja olet mennä Afrikan maiden kesken, jos jonnekin pitää mennä sinne Afrikasta lentää Eurooppaan ja sitten sieltä sinne toiseen maahan. Meidän pitää olla myöskin turvallisuuskonsepteja. Tämä olisi hyvää eurooppalaisille, mutta myöskin afrikkalaisille investoinnille ja ihmisille. Kyllä, kyllä tämä voi olla, olla win-win-win tilanne. Ja sitten lopuksi, mutta ei kaikkein viimeisempänä, jotkut täällä mainitsivat, että kun muuttovirrat vähenevät ja itäisen reitin virrat vähenevät, niin taas sitten Liettuan äh, virta kasvaa. No katsokaa näitä virtoja ja katsokaa kansallisuuksia. Ne ovat kaksi eri muuttovirtaa. Vuosi sitten Libyan kautta Sisiliaan oli huomattava sisielä, äh, syrjäläisten virta tulossa. Se ei ole tällä hetkellä näkyvissä tämä muutos on tapahtunut, koska Afrikka on nuori ja siellä on myöskin ilmastonmuutoksen vaikutuksia. On ihan luonnollista, että he tekevät näin, jos emme anna heille pitkän aikavälin mahdollisuuksia muuttaa tilannetta. Ja tämä me haluamme teille ehdottaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi saa puheenvuoron sitten Euroopan komission varapuheenjohtaja Timmermans. Ihan vain muutama kommentti ja lisäys siihen, mitä korkeudustaja Mogherini totesi. Olen syvästi vakuuttunut siitä, että ainoa tapa, jolla voimme säilyttää humaanin maahanmuuttopolitiikan, joka pohjautuu kaikkein perustavanlaatuisiin arvoihimme, on se, jos me selkeästi erottelemme ne ihmiset, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua ja ne, jotka tulevat Eurooppaan siitä syystä, että he näkevät täällä taloudellisia etuja. Aivan liian usein olemme täällä tänäänkin kuulleet ihmiset väittävät, että kaikki, jotka tulevat Euroopan rajoille, ovat taloudellisia pako- talouspakolaisia. Olen kuullut täällä joidenkin sen sanovan tänään. No sepä on helppo tapa päästä eroon moraalisesta ja juridisesta velvollisuudesta suojella ihmisiä, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua, mutta se on mahdollistettu siitä syystä, että tähän mennessä emme ole olleet riittävän hyviä erottelemaan niitä, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua ja niitä, jotka eivät sitä tee. Miksi? Koska aivan liian monen vuoden ajan Kreikka ja Italia – jätettiin yksin ongelmineen ja kerta toisensa jälkeen ne pyysivät Euroopalta ratkaisuja. Ainoa vastaus, jonka ne saivat muulta Euroopalta oli, että eipä ole meidän ongelmamme, teidän on hoitakaa se itse. Siitä syystä nyt meidän täytyy ratkaista tämä ja ainoa kestävä tapa ratkaista se on hoitaa se eurooppalaisella tavalla. Voimme vain ratkaista ongelman ja voimme vain saada yleiseurooppalaisen tuen humanille maahanmuuttopolitiikalle, jos me ensin käsittelemme talousmaahanmuuttajien kysymyksen kestävällä tavalla. Sopimukset Afrikan maiden kanssa on yksi osa tätä työtä ja siitä syystä minä uskon juuri tähän nimenomaisen tapaan mennä eteenpäin. En ole kuullut kenenkään, joka kritisoi tätä antavan meille mitään parempia ideoita. Jos teillä on parempia ideoita, niin kertokaa ihmeissä. Mutta jos sanotaan vain, että päästään kaikki sisään Eurooppaan, se on kaikkein nopein tapa lopettaa humanitaarinen politiikkamme. Kaikkein nopein tapa lopettaa maahanmuuteen vastaanotto Euroopassa. Ja lyhin tapa antaa populisteille tilaisuus sanoa, että kaikki, jotka tänne tulevat, ovat opportunisteja, jotka haluavat itselleen parempaa tulevaisuutta. Sanokaapa se jollekin perheelle, joka pakenee rakkaasta, joka pakenee Aleposta, joka pakenee pommeja. Sanokaapa heille, että he ovat talouspakolaisia. Skandaalimaista. Siitä syystä me uskomme, että osana kattava pitkän aikavälin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka meidän täytyy myös kyetä osoittamaan, että me voimme palauttaa ihmiset alkuperämaihinsa että heillä ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että luomme afrikkalaisissa maissa mahdollisuuksia sillä, että talouskasvu ei häviä eliitin taskuihin, vaan jakautuu kaikille niille, joilla on lahjakkuutta. Ja jokaisella nuorella on silloin mahdollisuus rakentaa oma elämänsä alkuperämaassa. Näin meidän täytyy tehdä ei tämä varmaankaan tule tapahtumaan itsestään. Me tarvitsemme jäsenvaltioita siinä mukana. Suurin ongelma tässä ei ole se, että meiltä puuttuu rahoitusta. Ongelma on se, että meiltä puuttuu selkeä suunta, koordinoidut toimenpiteet, joissa tehdään samoja asioita kahdesta, kaikista 28 jäsenvaltiosta lähtien niin, että kaikki hoitavat nämä asiat yhdessä, eikä niin, että yksittäin esittää jotain usein postkolonialisia ajatuksia siitä, millä tavalla pitäisi suhtautua Afrikan maihin. Saadaan nyt tähän joku järjestys aikaiseksi. Ja lopuksi, hyvä puhemies, älkäämme koskaan unohtaa, unohtako sitä, että me puhumme tässä ihmisistä. Emme puhu lukumääristä tai mistään esineistä. Me puhumme ihmisistä, joilla on toiveita, unelmia, niin kuin teillä ja minulla jotka haluavat parempaa elämää lapsilleen, jotka eivät halua tulla hylätyiksi rikkaiden toimesta maailmassa. Minulla oli erittäin hieno kokemus viime viikolla. Ruotsissa, joka, maa, joka on ottanut enemmän vastaan pakolaisia kuin mikään muu Euroopan maa, yli 160 000. Nyt kun siellä on vaikutelma, että tämä vihdoin nyt saadaan hallintaan, niin nähdään, että Ruotsin yhteiskunnan henki on se siihen suuntaan, että no hyvä, saadaan tämä nyt sitten onnistumaan. Yritykset tarjoavat äh, paikkoja näille maahanmuuttajille, koulut ottavat vastaan lapsia, yhteisöt ottavat vastaan uusia kansalaisia. Ja toivottavasti ensi viikolla saamme nähdä äh, kisoissa, että Zlatan Ibrahimovic joka pakeni Balkanin sotaa 20 vuotta sitten, joka nyt on ylpeä ruotsalaisuudestaan ja Ruotsi on erittäin ylpeä hänestä. Nä, nä, katsotaanpa, miten monta Zlatania meillä sitten on 20 vuotta myöhemmin Ruotsissa. Kiitoksia, hyvä puhemies. Σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς και σας και την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Kiitoksia. Ja näin